Kollegi, anche se... Eh. No niin, kollegat. Vaikka täällä nyt ei moni ole vielä paikalla, niin meidän täytyy nyt jo aloittaa. Olemme nyt odotelleet vartin, akateemisen vartin verran, kuten tavallista, mutta toivottavasti tänne sitten tulee vielä muita kollegoita. Eli hyvä kollegat, toivotan tervetulleeksi John Bellin joka on biotalouden osaston johtaja tutkimuksen innovaation pääosastolla komissiosta. Ja hän sitten kertoo tämän Food 2030-konferenssin tilanteesta. Ja kuten voitte kuvitella, tämä on erittäin tärkeä asia maatalousvaliokunnalle ja myöskin teollisuusvaliokunnassa on tutkittu näitä asioita ja meidän täytyy edistää innovaatiota, tutkimusta, tietoa, digitaalista taloutta maaseutualueilla. Tällainen strateginen lähestymistapa tutkimukseen ja innovaation maatalousalalla on keskeistä, jotta voidaan taata se, että pystymme luomaan elintarvikeketjuja, jotka ovat kestävämpiä, kilpailukykyisempiä vastuullisempia ja tehokkaampia. Ja todellakin toivon, että että sen jälkeen kun Bell on pitänyt tämän esityksen, voimme sitten aloittaa keskustelun. Ja nyt sitten annankin puheenvuoron Johnille ja hän saa pitää alustuksensa. Olkaa hyvä. Uh, grazie mille, uh, Dr. Paolo De Castro. Kiitos. Me ajattelemme ruokaa ja kestävyyttä ja voimme Meillä, tässä viittaisiin Milanon maailman näyttelijällä vaihtoehden Castro-komission kanssa äh, pyrkii luomaan systeemistä lähestymistä. Paljon kiitän kutsusta tänään ja mitä me mielemme ruoantuotannon äh, tutkimukseen järjestelmien kannalta. Tämä on hieman erilainen lähestymistapa kuin nämä lähestymistavat. Minä olen tutkimus- ja innovaatiopääosasto biota talouden johtajamme tarkastelemme ruoantuotantojärjestelmää pitemmällä aikavälillä, tarkastelemme tieteen, teknologian, yhteiskunnan trendejä, pyrimme esittämään jotakin johtopäätöksiä, joten tänään haluan puhua ruoka 2030 tutkimuksesta. Meillä on ensimmäinen tutkimusstrategia, jossa tarkastellaan minkälaisia tarpeita ja minkälaisia mahdollisuuksia ruoantuotanto maatalousjärjestelmällä on vuoteen 2030 mennessä. Miten luomme kestävän lähestymistavan? Tullaan puhumaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta, joka tarkastelee ruokaa ja ravitsemusturvallisuutta. Ja kolme pääviestiäni ovat ensinnäkin maatalous- ja ruokajärjestelmä on keskiössä useammissa niistä merkittävissä haasteissa, joita me kohtaamme yhteiskuntina ja talouksena seuraavan 30 vuoden aikana. Toiseksi, ne, niin- toiseksi tarttuaksemme ongelmiin, vaikka meillä on säätelypolitiikkaa, meidän täytyy lähteä tähän järjestelmällä maasta haarukkaan, merellä, maalla ja kuluttajan, kaupasta kuluttajalle. Niin, että ne, jotka työskentelevät elintarviketeollisuudessa tai maataloudessa tai innovaatiojärjestelmässä voivat muuttaa järjestelmän. Ja kolmanneksi, jos me haluamme saavuttaa tavoitteemme, niin, ja ne tavoitteet instituutiot on asettanut, meillä täytyy olla kunnianhimoisempia tutkimuksessa, kehitystyössä, ja tämä voi vakiinnuttaa ja saada vakiinnuttaa tulokset sillä tasolla, missä ihmiset asuvat ja työskentelevät äänestävät, mikä on usein kaukana Brysselistä. Ja koko prosessissa politiikan johdonmukaisuus on avainteema. Ne, jotka ettei ole yhteispäätösmenetelmissä kovin usein mukana, että otetaan paljon budjettiviranomaisten kehikkoja, meidän täytyy saada läheisesti ne kollegat, jotka pyrkivät nykyaikaistamaan yksinkertaistamaan maatalouspolitiikkaa ja myös investointirahastot ja muut alueet ovat tärkeitä. Voisimme aloittaa tässä on maailmanlopun neljä ratsastaja tai täydellinen myrsky. Yleensä emme ymmärrä, että ruokajärjestelmä maatilalta haarukkaan on useimpien muutoshaasteiden ytimessä. Me tiedämme, että suuria mullistuksia tapahtuu. Ja presidentti Macron on sanoa, että meillä ei ole planeetta b Meillä ei ole vaihtoehtoja biologisten resurssien suhteen ja niitä paikkojen suhteen, missä ihmiset työskentelevät. Kun me omaksumme monivuotiset rahoituskehykset ja parlamentissa ja muissa instituutioissa tätä tärkeitä budjettipäätöksiä, ja sieltä kun astuvat voimaan, on 110 satoa saavuttanut 2003 tavoitteet, jotka olemme asettaneet vuodelle 2030. Se on kaksi parlamenttiin sykliä tai puolitoista budjettisykliä, mitä mittaattekin sen. ja Joten muutoksena on vähän aikaa. Ja mitä muutos tarkoittaa? Ilmastonmuutoksen suhteen, kuten näette äskeistä vuoden keskusteluista, ruokajäte on kolmas kasvihuone kaasujen tuottaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen globaalisti. Ruoka ja erityisesti ruoan hävikki on ulkopuolella. Ruoan kolmasosa ruoasta, jonka tuotamme häviää tai menee hukkaan. Jos vaikka me muuttaisikaan rakenteita, jos uudelleen organisoitamme yhteiskuntiamme, Saamme merkittäviä muutoksia aikaan. Seuraava Katowicen ilmastokonferenssi tarkastelee esimerkiksi sitä, miten voimme maataloudessa ja ruokajärjestelmissä tarttua hiiliä kasvainekaasupäästöihin. Tai sää. Ihmiset eivät ehkä näe yhteyttä, mutta äsken meillä oli ensimmäistä kertaa Euroopassa pöörimyskyjärjestelmä, joka syntyi Itä-Atlantilla. Se vaikutti Irlantiin ja johonkin muihin maihin – ja tämän uuden säämallin alku, kun se kulki Portugalilla halki, se oli poiminut Saharan hiekkaa ja ilma oli niin kuiva, että oli, tuli myrskyjä perinteisten tulipalojen sijasta. Ranska meni neljäs osaan vehnäsadostaan viime vuonna ja Puolan kasvukausi on muuttunut, olin sillä viime viikolla. Ilmastonmuutos, omatellut aikatauluja ja veden käyttöä ongelmia. Ja he ovat joutuneet miettimään maaperän hiilirakenteen muuttamista, joten monet oletukset maatalouden ruokajärjestelmästä muuttuvat. Ja kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta ajatellen tavoitteitamme, eli liikalle hevonen enää kaksais taakkaa, on suurilainen saavutus, että meillä on enemmän liikalihavia kuin nälkäisiä ihmisiä, mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että meillä on kolme miljardia ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta tärkeimpänä proteiinin lähteenä erittäin arvolla alueella. Ja kala, kannat, kalastusalueet muuttuvat. Proteiini, pohja muuttuu, kysyntä muuttuu myös, kun siirrytään hiilihydraattiin tärkeyspohjaisesta ravinnosta proteiinipohjaiseen. Ja kun niitä, ne maailma herää syömään läntistä diet, ruokavaliota, maailma muuttuu, joten täytyy löytää proteiinia, ruoka- ja ra- rehujärjestelmillä. Tämäkin on kriittinen kysymys. Ja puhun siitä, missä määrin energiaa ja vettä käytetään eh, elintärkeä-ruokajärjestelmässämme. Meidän täytyy saada valtavia muutoksia aikaan, jotta kykyisimme ruokkimaan 9 miljardia, miljardia ihmistä, kun kysyntä kasvaa 60 prosenttia proteiinin kysyntä kasvaa, sää muuttuu ennakoimattomaksi maksi, ja paine maaperään eläimiä, karjaa ja ihmisiä kohtaan kasvaa ennennäkemättömäksi. Jos tarkastelette jakojärjestelmissä näin tapahtuu, näemme merkittävää painetta biodiversiteettiä kohtaan, eri lajikohtaan eri tasoilla. Me, me, tullakseen vielä systemaattisesti, mutta biodiversiteettimallien muutoksen näkyy ruokaketjussa maan päällä ja totta kai valtamerissä. Esityksessä huomaatte, että ruokajärjestelmistä puhuessamme puhumme sekä maasta että meristä. Ei, ei riitä, että jäljitämme eri muutoksia, eri osissa järjestelmää meillä täytyy olla systemaattinen lähestymistä paikkaa huomioon, rokajärjestelmät, ihmiset ja muun. Muistan Milanon näyttelyssä tohtori De kanssa yksi meistä globaalilla tasolla on, ja tiedän, että teillä on tärkeä Afrikan tapaaminen, ei ole turvallisuutta ilman ruokaturvallisuutta, eikä ole ruokaturvallisuutta ilman ruokaa ja ravinnet turvallisuutta. Me emme sitten saa kaloreita, vaan ravinteita. Ja tämä tapahtuu myös naapuristossamme, kun kaupungistuminen lisääntyy ja ruokajärjestelmiä esiinny sen tukemiseksi, millä on omat seurauksensa. Tässä demokraattisessa talossa on tärkeää huomauttaa, että meillä on poliittisia mahdollisuuksia ja sitoumuksia, jotka freimaavat toimenpiteemme. Meillä on joukko sitoumuksia eri instituutioissa kautta unionin jotta tuottaisimme että tulokset joita kansalaiset olettavat näkevänsä. Puhutaanpa työpaikasta tai kestävän kehityksen tavoitteista tai ilmastonmuutostavoitteista tai investointitavoitteista. Näemme, että ruokajärjestelmä on ytimessä. Mitä tahansa lukuja käyttää ruokajärjestelmästä. Se työllistää noin 20 prosenttia yhden viidestä väestöstä. Tämä näkyy myös maatalouden tiedonannosta Lukuja voi tarkastella eri tavoin. Tarkastelijoita miten tavoin. suurin osa kansalaisista, noin yksi viidestä työelämässä olevista, on rokoteollisuudessa. Elintarviketeollisuus on puolitoista kertaa Yhdysvaltain teollisuuden kokoinen, mutta investointiaste on puolet siitä. Primääritaloudessa olevien työntekijöiden määrä voi vielä kertoa puolella toista, että saisi koko työvoiman Tämä on Euroopan laajin teollisuuden ala, ruokateollisuus. Koska kukaan on puhunut elintarviketeollisuuden 4,5 miljoonan ihmisen työpaikasta, niistä puhutaan vain kuin on ongelmia. Mutta kun näette autoteollisuuden ongelmat, kuulette niistä, näette minkälaisia muutoksia, näette minkälaisia muutoksia tapahtuu, kun muutoksia innovointia tulee teollisuuteen, joka työllistää paljon ihmisiä. Mä on 7 prosenttia viennistä, 6 prosenttia BKTstä, mutta tämä on laajin teollisuuden sektori. Vähän niin kuin mitä Airbnb on tehnyt hotelleille. E- erilaiset bisnesmallit, erilaiset biologiset ja tekniset mallit tulevat haastamaan se, mitä me tarkoitamme ruoalla ja miten ruokaa toimitetaan. Tätä meillä on iso investointikuilu. Innovointihaaste kaikille. Puhun vähän myöhemmin siitä, mitä ohjelmien rahoituksella tapahtuu, mutta näin merkittäviä muutoksia siinä, miten ruokaa kasvatetaan, arvostetaan ja tarvitaan kuluttajille. Öö, ja tämä muuttuu kymmenessä vuodessa dramaattisesti. Ruoka on yhä henkilökohtaisempaa, se on yhä enemmän perustuu ihmisten omaan mikrobiomiin. Se tota, yhä digitaalisemmin on erilaisia bisnesmalleja – enemmän datavetoista, tätä monet muut asiat. Ja, ja oletamme, että toimitusjärjestelmät, kuten nykyiset, tässä on suuria supermarketteja kaupunkireunoilla, ja tämä tulee muuttumaan ihan dynaamisesti kuin kuten kaikkialla muualla. Me näemme, että ruokajärjestelmän on eri erilaisia asioita. Data on nyt rehua eri bisnesmalleille. Kysymys on, kuka omistaa ruokajärjestelmä, kuka omistaa sen datan, kuinka sitä tuotetaan maatiloilla ja bisneksissä. Nämä ovat isoja kysymyksiä. Me katsomme sitoumuksia. Meillä on vähän aikaa tämän kestävän muutoksen. Ruoka 2030 on komission yritys antaa lisärakennetta sille, mitä teemme tulevaisuuden kestävän ruokajärjestelmän ja ravinne turvallisuuden takamerkeiden käyttämään tutkimuksen ja kehityksen keinoja ottamalla muitakin ihmisiä mukaan. Me luomme innovointipolitiikkakehikoin. Meillä on ruokajärjestelmä kehikko maata merelle, tuotteille, kuluttajille ja traktorin perältä eteenpäin. Me tarkastelemme neljää prioriteettia, neljää tapaa tarttua asioihin. Climate change, Ilmastonmuutoshaaste, ravintoasia, kierto, talouden aikaansaaminen, jätteiden on muututtava arvojärjestelmäksi ja kuinka tämä tukee innovaatioita ja yhteisöjä. Ja tämän tulisi olla perusta maatalousjärjestelmälle. Investoinnit, politiikat, rahoitus tulee olla linjassa, kasvattaa toimintaa sitten digitalisaatio, tulee samalla tavalla kuin sähköistys tulee. On löydettävä, mitä osaamista on vietävä eteenpäin ja yhdistettävä järjestelmän eri osat. Myös paikka ja ihmiset ovat tärkeässä roolissa. On tärkeää, me pyrimme katsomaan, miten me liitymme, yhdymme alueisiin. Milanossa on nähty muutoksia vuosissa Puolassa biotalous ja bioalueista puhutaan, se perustuu elintarvike- ja maatalousjärjestelmään. Ja lisäksi on toimittava johdonmukaisesti eri politiikkojen välillä tulevina kuukausina. Monivuotinen rahoituskehys, miten puiteohjelmat järjestetään, YMPn uudistaminen, muun muassa, niin ne on kaikki siirrettävä osaamisen siirtämiseen, teknologian siirtämiseen. Tässä on kohdistettava voimavarat niihin osallisiin, joihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tässä vaiheessa. Joten jos käydään nopeasti läpi vielä muutama kalvo, mitä järjestelmän saadaan otettua mukaan. Jos ottaa näitä esimerkkejä, niin nämä ovat jo käynnissä tai niitä tullaan EU-järjestelmän kautta rahoittamaan. Me katsomme muun muassa fotosynteesien, sen tehokkuutta voitaisiin parantaa. Tehokkuus on yksi prosentti, mikäli se saataisiin 2 prosenttiin, niin elintarvike- ja energiatarve saataisiin täytettyä koko maailmassa. Joten sitten vaihtoehdot lihalle. Suuri osa järjestelmää oli omasta kannastansa mitä tahansa mieltä lihan tai kotieläinten suhteen, niin proteiinia saadaan ravintoketjuun ilman, että joudutaan kasvattamaan eläimiä. Ja nämä voivat olla vastaisuudessa, tulevaisuudessa, nämä vaihtoehtoiset proteiinilähteet niin tärkeitä uudelle tälle, tälle järjestelmälle vastaisuudessa. vesinkasvatus ja maatalouden kiertokulku, vesiviljely ja proteiiniuute otetaan käyttöön ja näitä käytetään, kun tuotetaan kasviksia ja muuta vihanneksia. Nämä ovat uusia kiertotalouden järjestelmiä, joita otetaan käyttöön kaupunkialueella. Brysselissäkin on tällainen yksi löytyy ravinto. Tämä ei kuulosta välttämättä niinkään uskomattomalta asialta, mutta tämä on vasta genomin vallan kumousta muutama vuosikymmenen takaa. Kaikilla ihmisillä on oma mikrobiominsa Mikäli sitä ymmärretään ja sitä osataan prosessoida, niin voidaan päästä sellaiseen tilaan, että on ravintolisiä, niin olisi mahdollista vaikkapa tulostaa omia ruokia omien tarpeiden mukaan siten, että vaikkapa tiettyjä allergeeneja, vaikkapa pähkinöitä ei ole näissä ruuissa ollenkaan. Eräs hyvä esimerkki hankkeesta, jota rahoitimme hiljattain, niin koski dysfagiasta kärsivistä ihmisistä, jotka olivat sairaalassa. Euroopassa on 15 miljoonaa ihmistä, joilla on nielemisongelmia. Pyrittiin löytämään 3D-tulostettua ruokaa, joka näyttää ruoalta, mutta se ei aiheuta nielemisongelmia siten, että olisi elintarvike ruokamuoto, joka mahdollistaisi sen nielemä, että Tämä voi auttaa sairaaloita, niitä ihmisiä, joilla on vaikka dysfagia, senioreita. Tällaisia hankkeita on nyt putkessa. On tärkeää, että ymmärrämme ravintoa, varsinkin elämän herkissä vaiheissa silloin, kun on sairas ennen jälkeen syntymän ikäihmisten kohdalla. Ja lisäksi siellä maailmassa, missä tarvitaan eniten apua, niin meidän on katsova, kuinka me voimme tukea kehitystä, vaikkapa prosessiin lähteitä Afrikassa. Tämä on osa suurempaa kirjoa. Tässä ei ole kyse ainoastaan teknologioista, vaan teknologioiden markkinoille tuomisesta siten, että niitä testataan oikeissa yhteisöissä ja veromaksajien rahat ja ne hankkeet, joita te olette tuoneet meille eteenpäin, ovat nyt se, mistä minä puhun. Tässä on esimerkkejä siitä, kuinka pyritään löytämään ruoalle ja rehulle vaihtoehtoja. Jos katsotaan, mitä merten suhteen tehdään, niin nyt testataan leviä, jotka pystyvät imyään hiiliä ja nitraatteja, ja ne tuottavat sitten ruokarehua, rakennuspalikoita kemianteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle. Meillä on olemassa ja kasveja, jotka pystyvät käyttämään elintarviketuotantoketjun hävikkituotteita. Tässä saatetaan muuttaa vaikkapa rikkakasveja erinäiseksi tuotteiksi. Kalan perkeistä voidaan tehdä mm, tuotteita ja lisäksi muista hävikkituotteista saadaan erinäisiä biotalouden tuotteita. Kysymys on siitä, että halutaan, haluatko tässä maataloustuottaja tulee minkälaiseksi osaksi tätä toimitusketjua? Kiinassa on urbaaneja, metsiä, urbaaneja maatiloja. Halutaan saada elintarvikkeet lähemmäksi kaupunkeja, ja tämä tulee muuttamaan kulutustottumuksia muun muassa. Erittäin paljon tapahtuu, erittäin paljon muuttuu paraikaa on olemassa ratkaisuja niille ongelmille, joita elintarvike maatalousala kohtaa. Teollinen, uusin teollinen vallankumous on käynnissä, mutta meillä on olemassa myös vastaus. Olisi hyvä, että maataloussektori ei ole nukkuva jättiläinen siinä vaiheessa, kun se tarvitsisi tukea ja se olisi herätettävä henkiin. Nyt on noin kymmenen sanonkorjuta aikaa muuttaa tätä järjestelmää. Parmentin työalusta lähtien tulee olemaan kriittisen tärkeää ja niin lähivuosina me tulemme järjestämään tapahtumia siten, että tutkijat, teollisuus, elintarvike- ja maatalousyhteisöt voivat tehdä töitä yhdessä, kun valmistellaan uutta monivuotista rahoituskehystä. Bulgaria puheenjohtajuusvaltion järjestää Plovdivissa kesäkuussa asiaa tapahtuman. guinness olevan täällä hän oli alustamassa tätä hanketta. Me olemme saaneet parlamentilta erittäin paljon tukea asiantiimoilta. Ruokapäivänä 2018 parlamentti voisi palata näihin aiheisiin ja me saapuisimme erittäin mieluusti tukemaan niitä aloitteita, joita täällä saatetaan alustaa ja vastaamme myös mielellämme kysymyksiin, joita teillä saattaa olla ja haluamme myös löytää mahdollisia puitteita ratkaisuille. Ruoka on Euroopan yhteinen kieli, se yhdistää meitä kaikkia. Ruokapöydässä tehdään kaikki tärkeimmät päätökset – ja mikäli Euroopan unioni ei ole tukemassa ihmistä ruokapöydässä sen suhteen, että mitä he syövät, tai mikäli me nyt olemme maatalousyhteisö, joka tuottaa elintarvikkeita, elintarvikeraaka-aineita, mikäli me emme tue tätä sektoria ympäri Euroopan, koska tämä koskee koko Eurooppaa tämä alue, niin minä uskon, että meidän on tehtävä enemmän kuin pelkästään investoitava varoja, ja siksi meillä on tämän tyyppisiä hankkeita. Anteeksi, että puhuin enemmän kuin 10 minuuttia, mutta sain toivottavasti tehtyä kunnollisen alustuksen. Kiitos oikein paljon. Grazie, grazie. Kiitoksia kovasti pääjohtaja Bellille. Kiitoksia tästä alustuksesta ja tärkeistä tiedoista. Tämä on tärkeä asia, jota monet kollegat käsittelevät, eli tämän esityksen pohjalta voimme sitten avata mielenkiintoisen vuoropuhelun. Eli muistuttaisin kaikille, että innovointi ei ole perinteiden vastakohta. Jos mietitään tätä, niin voidaan sanoa, että perinne tällä alalla, eli maatalousalalla, perinteet ovat onnistuneita innovaatioita. Eli tästä sitten käynnistämme keskustelun ensin heti varapuhemies McGuinness ja sitten muut puhujat. Ole hyvä, Mary. Well, thank you. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos John tästä esityksestä. Niin puheenjohtaja, te sanoitte, että perinne on onnistunut tarkoittaa innovaatiota, ja se on hyvä tapa nähdä tämä asia. Tiedän, millaista työtä John Bell on tehnyt, ja monet meistä tässä valiokunnassa yritämme toteuttaa tämän sitten ruohonjuuritasolla. Eli voisiko kertoa, mitkä ovat kolme tärkeitä asiaa, jotka me tässä maatalousvaliokunnassa voisimme tehdä, jotta nämä ajatukset, nehän toimivat niin miten ne voidaan sitten toteuttaa käytännössä? Ja toinen kysymys. Me olemme nyt muuttamassa hiukan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Oletteko omassa työssänne katsonut, mitä muita muutoksia kannattaisi tehdä tai muuten maatalouspolitiikka yleensä? Ja sitten kolmanneksi jäsenvaltioiden rooli. Joissain maissa tehdään paljon, toisissa ei mitään. Eli mitkä maat ovat pärjänneet parhaiten, mistä voidaan ottaa mallia. Koska meidän täytyy nähdä nämä asiat, jotta voi uskoa, että nämä periaatteet saadaan toimivaan. Sehän on osa kiertotaloutta. Ja tähän liittyy sitten kysymys, jota meiltä varmaan kysytään. Eli ovatko nämä sitten taloudellisesti kestäviä, jos hyväksymme tämän teidän lähestymistapanne. Kiitos. Grazie, Maria. Kiitoksia. Sitten Anju. Äh, äh, äh. Pyydän anteeksi, että saavuin myöhään. Unohdin, että oli tämä normaali aikaisemmin puolella Olet saattanut katsoa, mitä sanoin. Euroopan unioni tuo 30 miljoonaa tonnia soijaa, joka satoo olemaan geneettisesti muunneltua. Täällä keskustellaan ravitsemuksesta ja elintarviketurvallisuudessa. Tässä on ammattava aukko, että meidän täytyy tuoda noin paljon proteiinia. Se sattuu nyt olemaan geneettisesti muunneltua. Ehkäpä Euroopan viljelijät voisivat kasvattaa enemmän soijaa, soijapapoja, jos voisi tätä teknologiaa, mutta teknologia ei ole olemassa ainoastaan, jotta saataisiin enemmän satoa. Tämä parantaa ruoan laatua. Esimerkkejä on paljon. Mutta vihreät lobbaajat ovat onnistuneesti pelottamaan kaikki sen käytöstä. Teidän esityksenne toisille uusia ideoita, mutta tämä sama vihreän lobbyn veto oikeus käytössä. Jos moni kansallinen yritys saisi voittaa tästä, niin se on määritelmästi huono asia vihreälle lobbylle. Grazie Stewart. Kiitos. Sitten Flanagan. Uh, thank you very much. That was a... Kiitos paljon. Tämä oli kiehtova esitelmä. Siinä oli paljon toivoa, paljon ideoita esillä. Te mainitsitte neljä miljoonaa ihmistä, jotka työskentelevät elintarviketeollisuuden parissa. Onko teillä ajatuksia automaatiosta ja siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan työllisyyteen alalla? Jos katsoo YouTubesta ja internetistä, näkee automatisoituja maanviljelyjärjestelmiä ja lennokit, dronet keräävät satoa. Mikä on ihmisten rooli maataloudessa tulevaisuudessa? Minä kerroin tyttärelleni, mitä on tulossa, ja sitten tyttär kysyi, mikä on maanviljelijä sitten tulevaisuudessa? Mikä on tämä tulevaisuuden maanviljelijä? Serra. Kiitos sitten Serra. Niin. Heti haluaisin kysyä, missä ovat maanviljelijät tässä hankkeessa ja näissä tutkimuksissa? Minusta tuntuu, että täällä kaikki me tiedämme, että meillä on ongelmia, vakavia ongelmia, ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, mutta Vaikuttaa siltä, että jos tutkitaan jotain, joka on jo osoittautunut tehokkaaksi, ja sitten jatketaan rahan laittamista tähän, niin ainoa mikä on tullut nyt mieleen on se, että meillä on maataloutta, maataloustuotantoa, joka on yhä riippuvaisempaa huipputeknologiasta ja se on kalliimpaa viljelijöille. Eli Voisitteko nyt kertoa, mietittekö nyt sitä, että viljelijä poistetaan ja kaikki keskitetään suurteollisuuteen? Kysehän on elintarvikkeista ja elintarvikekorvikkeista. Niin onko tämä suunta, johon nyt mennään, koska muuten en oikein ymmärrä? Ja sitten, voisitteko selittää, millaisia näkymiä on Afrikassa? Minä uskon, että Afrikan maille – pitäisi antaa mahdollisuus tuottaa omat elintarvikkeensa. Ja nyt tuntuu taas sillä, että tässä haskataan veromaksajien varoja ja etsitään ratkaisuja Afrikalle, mutta ilman afrikkalaisia. Eli ehkä voitte näihin vastata. Kiitos. Bene, grazie. Se non ci sono altri... Kiitoksia, jos ei ole muita kysymyksiä pääjohtajalle. Ai siellä vielä Petir. Hvala vam lijepo, gospodine eh, predsjedniče. Kiitos. Ja kiitos esityksestä, herra Bell. Voisitko lyhyesti selittää Tän sanoit, että tutkimuksella pyritään luomaan lisää työpaikkoja – Kuinka paljon työpaikkoja voitaisiin luoda, luoda näin arvioinnin mukaan ja millä sektoreilla? Kiitos. Grazie, collega Petire. Adesso Albert. Kiitos, vielä Des. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Pari kysymystä. Te korostitte ilmastonmuutosta ja itse puhuin tästä yhden professorin, professorin kanssa, joka on käsitellyt näitä aiheita pitkään. Eli miksi te kaikki pelkäätte niin kovasti ilmaston lämpenemistä? Siis en puhunut ilmastonmuutoksesta, vaan ilmaston lämpeneminen. Jos se tulee, niin sitten kasvualueet leviävät kohti pohjoista. Ja siellähän on hyvin paljon maa, maata. Eli jos saadaan enemmän viljelysalaa, no tietysti aina on häviäjiä ja voittajia, mutta niin kriittisesti minä en suhtaudu tähän asiaan. Ja on kiistämätöntä, että kun on enemmän hiilidioksidipäästöjä, niin kasvit kasvavat nopeammin. Eli tämä voi parantaa tuottavuutta jopa 15 prosenttia. Eli en tiedä, pitääkö tätä kaikkea niin vastustaa. Ja maapallon historia sanoo, jo hyvin lämpimiä kausia jolloin oli paljon lämpiämpää kuin tällä hetkellä, eivätkä ne olleet mitenkään huonoja aikoja välttämättä. Ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta esimerkiksi kierrätystä voidaan parantaa elintarviketuotannossa? Eli leipää, jota oli myyty, voidaan käyttää esimerkiksi eläinten rehuna tietyillä ehdoilla. Eli meillä olisi paljon mahdollisuuksia toimia tällä alalla. Ja kun ajatellaan 800 miljoonaa ihmistä, jotka tällä hetkellä eivät saa riittävästi ruokaa, niin kyse ei ole tuotantoongelmasta, vaan jakeluongelmasta. Jos nyt katsotaan, kuinka, paljon, kuinka monta miljoonaa tonnia viljaa on varastoissa, niin sillä voitaisiin ruokkia näitä ihmisiä. Eli mitä komissio aikoo nyt tehdä tässä asiassa, eli voitaisiinko tehdä jotain nälkä, nälkähän, nälhädän poistamiseksi. Ja meillä on valtavasti resursseja, mutta niitä vain pitää käyttää oikealla tavalla. Bene, grazie. Kiitokset kaikille kollegoille. Pääjohtaja Bell sai tässä useita kysymyksiä. Nyt hän saa sitten vastauspuheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, teen parhaani. Mistä aloittaisin? Perinne on menestyksekästä innovointia. Minä käytän sitä, jos se tälle sopii kerran, kuka sen on luonut. Varapuheenjohtaja Kinnes hänellä vastaa, että kolme tärkeintä asiaa parlamentille miettiä ovat ensinnäkin investointiasta täytyy kohtaa valtavasti monin tavoin osassa, tässä osassa taloutta ruokajärjestelmässä. Ja jos vertaatte maatalouskehityksen tutkimuksen määrää, julkisesti rahoitetun tutkimuksen määrää Yhdysvalloissa, Kiina, Japan, Kiinassa ja Japanissa, Euroopan kaukana jäljessä. Meidän täytyy digitalisoida maaseutuyhteisöt massiivisesti – tietoa täytyy olla tarjolla viljelijöille ja yhteisölle. Ja tämä on kytköksessä siihen, mitä Ravassa Sandra sanoi. Kysytte, minkälaista viljelyä me oikein haluamme. Isoja tehtaita, teknologiaa, vetoisia yrityksiä. Pointti on se, että teknologia mahdollistaa maatalouden uudelleen paikallistamisen. Ei ole pakko keskittyä ja keskittää isoon tehtaisiin miniaturisointi, pieni mittakaava on uusi trendi. Voi rakentaa pieniä, uusia bisnesmalleja paikalliselle tasolle. Me voimme uudelleen organisoida maansaatoyhteiskunnan haluamme ollamme tavalla. Pitäisi ymmärtää, että meillä on jälleen mahdollisuus tällaisen vallankumouksen jälkeen ensimmäistä kertaa miettiä, miten tehdään asioita. Useimmat jäsenet ovat todenneet, että tehtävä on saada tietoa laboratoriosta ihmisten käsiin. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten siirtäminen on kysymys. Jotkut asiat näistä kuuluvat EUn toimivaltaan, toiset eivät. Esimerkiksi olemme aika osa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista kyllä. Työskentelemme hyvin läheisesti kollegoiden kanssa. Yksi kysymys on, miten rakennamme tutkimustulosten, datan, käytänteiden, käytänteet niin, että ne saadaan yhteisen maatalouspolitiikkaan osaksi, niin että maatalouden ihmiset saavat mukaan tietokäytänteet. Kaikki tämä on tärkeää. Eli tiedon siirtäminen sen saman ihmisten käsin on tärkeää. Tietotaito ratkaisevaa viljelylle. Tämä tulee näkymään yhteensä maatalouspolitiikassa. Tapasin Montbellion maatalousopilaitoksen ihmisiä eilen ja sanoin, että täällä on paljon innokkaita viljelijöitä, he haluavat luoda uutta teollisuutta, mutta heillä on vaikeuksia saada niitä palveluita käyttäen sitä kaupungissa helposti saa. Ja kolmanneksi, puhuin biotaloudesta aikaisemmin. Kamissa on julkaissut biotalousstrategian katsauksessa vuoteen 2030. Voimme keskustella siitä, tulemme ensi vuonna päivittämään tätä biotalousstrategiaa. Mutta tämä muuttuu tällaista teknologiavetoisesta ideasta paremman joukon työkaluja maaseudun uudelleen luomiseksi, rakentamiseksi, ää, ää, maidon sivutuotteita, virtsan, olkea. Tämä mahdollistaa maaseudun biotalouden kehittämistä niin, että va- yhteisö saa tuotettua lisäarvoa. Joku kysyi tulevaisuuden maatilasta. Sen on kysymys, että arvo saadaan pysymään yhteisössä. Kyllä valinta. Otan nyt valokuvan näistä lennokeista. Meillä on teknologiaa rittaruohoja ja kasveja varten. Kysymys on maasta, äh, luonnon pääomasta ja sen hallinnoinnista. Ja nyt me alamme ymmärtämään luonnon pääoman ja biologisten resurssien arvoa, ja tämä ymmärryksemme alkaa muuttua. Ihmiset ajatelleet luonnon pääomaa. Voidaan ajatella vain yksi osa poliittista kirjoa ymmärtää luonnonvarat, mutta kun ymmärrämme luonnonvarojen hallinnan oikein, niin arvoa aletaan jälleen luoda puhtailla, kestävillä tavoilla kentällä, missä ihmiset asuvat. Missä tapahtuu Euroopassa vai Kiinassa ja kautta ruokajärjestelmä kokonaan. Ja Kiinassa järjestelmä omistaa kaiken maasta teollisuuteen. Saa nähdä, mikä on Amazonin vastine ruoalle, niin se sitä rantautuu Eurooppaan kymmenen vuoden kuluttua. Me ihmettelemme, miksi emme ymmärtäneet tätä aikaisemmin. Eli teknologian siirto ja biotalouden mahdollisuudet ovat tärkeitä. Tiedon siirto, pilotit, ja kaikki verkot, niin kuin EAP-verkostot, jotka yhdistävät maaseudun me, toimijat, ovat tärkeitä. Pallotellaan myös kiinnostavia ideoita siitä, miten Erasmusta voitaisiin kehittää nykyisellä, mutta, mutta enpä astu tämän idean suhteen muuten varpaille. Ragnu, te puhutte vakavasta ongelmasta, proteiinivaija. Yksi asia, mikä on tutkimus Envatopol, emme ole vastuussa säätelystä tai ja demokraattisista päätöksistä. Mitä me tutkijana tai poliisi- ajatelemmekin, me elämme maailmassa sellaisena kuin se on, mutta proteiinivaje on syntymässä kautta maailmaa. Me etsimme vaihtoehtoisia proteiinilähteitä, esimerkiksi makrolevät, esimerkiksi kalastusteollisuuden katastrofien katastrofista kärsivät rannikkoalueet. Siellä on ekosysteemejä, siellä mereen asti on paljon mahdollisuuksia uudenlaiselle äh, vesikasvatukselle ja jalostamalla. Voimme ajatella erilaisia proteiinilähteitä ja erilaisia kasveja. Voimme myös ajatella kiertämään proteiineja järjestelmässä. Flanagan. Mutta, mutta viljelijöistä, mutta minun perheeni on viljelijöitä. Lennäke kysymys. Tässä me puhumme jo biologiasta. En mä ymmärrä ihmisiä, mutta meidän täytyy keskustella siitä, mitä me haluamme kehittää maata vastaavata ruokajärjestelmiä. Automatiikka, robotit ja lennokit ovat osa tätä kysymystä. Ja myös datavetoiset prosessit ja täsmämaatalous, jossa voidaan kytkeä erilaista dataa säästä, maaperästä, kasvin genetisestä kannasta tai tuotantoeläinten ravinteet, maan ää, rakenne se voidaan laittaa laitteeseen, että voidaan pitää kädessä ja näyttää viljelijälle ja viljelijä saa työkalut tehdä päätöksiä. Ja arvoa voidaan tehdä paikallisesti. Ja tämä mahdollistaa innovointia ja investointeja kaikkialla taloudessa, myös laitevalmistamassa muualla. Mutta kysymys on, haluammeko maatalousyhteisöjä ja useimmilla meistä selkeä vastaus myös niille, jotka ovat sellaisessa kasvaneet, sitä ei oikeutta minulla ei ollut. Sen te puhutte agrotaloudesta. Onko kaikki high-techia? Se on tärkeä kysymys. Komission täytyy tarjota koko kirjo, koko täysi portfolioratkaisuja. Puhutaan myöskin esimerkiksi perinne vehnälajeista, pari sellaista saadaista. Meillä on paljon monokulttuuria, mutta meidän täytyy lisätä kriisin kestokykyä. On lääkkeitä, joita on käytetty pitkään aikaan, mutta jotka tarvitsevat mahdollisuuksia ja kriisistä kykyä ja äärimmäisten säilymätön sietokykyä. Pitäisikö meidän olla huolissamme ilmastonmuutoksesta? Ilmastolla ei ole mitään ongelmaa. 9 miljardilla ihmisillä, jotka elävät tässä ilmastossa, voi olla ongelmia. Tässä on joku tekevi, joita, jos ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ihmiset saattavat olla sitten onnekkaita, mutta mikä tuo paikka sitten olisi? Saattaa olla esimerkiksi Puolaa. Kasvukausi pitenee. Mutta ongelmat muuttuvat koska veden saanti ja maan hiilirakenne on muuttunut. Ja monet asiat vaikuttuvat. Ja tämä pörmäskyjärjestelmä, joka, joka mä ensimmäistä kertaa Sösille oli, että itäisen Atlantin vesi kuumeni 26 asteeseen. Jos, jos meren lämpötila on 50, 40 metrin syvyydessä 26, silloin syntyy pörmyrskyjä ilmaston lämpeneminen lämmittää vettä, se on vesijärjestelmiä, jotka ovat pörmyskejä, jotka siirtyvät itäisellä Atlantilla imaisi mukaansa. saaren hiekka kulki ja nappasi melkein kaiken mukaansa. Ter kertoo meille, että meillä täytyy olla salkulle ratkaisuja ja maaperä on yksi tärkeimmistä piirteistä meidän ohjelmassamme viime viikolla. Meillä on merkittävä Euroopan maaterat-aloite. Yhdistämme tutkimuslaitokset. Miten, mietimme, miten voimme uudistaa maaperää. Kun maaperä on mennyt, se on mennyt. Ja kestämme ruokajätteestä. Tämä koko joukon asioita ruokajätteille vaan pyrimme kiertotalouteen kaikissa prosesseissa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa, rakennerahastoissa, tukikelpoisuus, on siihen on, tar- siinä on tärkeää, että ravinteet, fosfaatit, nitraatit sa- saadaan kerättyä takaisin turvallisesti. Se vaatii säätelyä. Tiedämme, että parlamentti tekee jätesäätelyllä on erilaista ruokasäätelyä. Päätetään olla turvallista teknologiaa, joka saattaa erist, pystyä eristämään jotakin aineksia, jotka eivät enää olekaan turvallisia, niin kuin toi, ennen ajattelemme, ajattelemme yhteisyrityksiä. Pyrimme de, luomme pilottilaitoksia, jotka testaisivat esimerkiksi yhdyskuntajätteen muuttamista jalostetuiksi virroiksi niin, että virtoja tarvitsisi polttaa tai viedä kaatopaikalle, vaan toisivat tuloja. Joten täytyy ajatella kaikkia tätä asiaa. Kysytte työpaikkapotentiaalista. Maatalous, niin kuin me nyt ymmärrämme, siinä työvoimaan määrä on laskemassa, mutta nykyolotusten pohjalta. Jos ajattelee maatalous, maaseudun talouksien työpaikkoja 20-30 vuoden jälkeen, se on investoinnista kiinni. Kaikki maailman kaupunkialueella vielä on rakennettu 20-30 vuoteen. Haluamme, että rakennusteollisuus perustuu biomateriaaleihin ja metsäteollisuuteen ja biomateriaaleihin, vaikka me ollaan rakennusteollisuutta, joka tuottaa 24 kerroksen puurakennuksia, joka nielisi kasvanekaasupäästöjä. Sitä ei nykyään nähdä tällaisena arvoketjuna. Esimerkiksi sitä, mitä organisoimme itsemme, ihmiset seuraavat sitten sitä, missä raha liikkuu. Meidän strategiassa me ajattelimme, että 700 000 työpaikkaa saattaisi luoda. Meillä ei, ei ole maatalous- ruokasektorilla lukuja, mutta ehkä ihmiset, jotka sitten teille yhteistä maatalouspolitiikkaa, voisivat kertoa luvuista teille. Jos lukuja on annan ne teille. Ja lopuksi Afrikka. Sen Rodriguez kysyi sitten Afrikasta tutkimus ei tee päätöksenemisten puolesta. Se on tarkoitus tarjota välineitä. Olemista mieltä tieto on julkisyödyke. Ja meistä meillä pitäisi olla avoin tutkimusjärjestelmä niin, että tietoja tuotamme on ihmisten käytössä. Ja tärkeää olla avoin maailmalle. Omassa työssä olen vastuussa Afrikan kumppanuudesta. Afrikan viranomaisten kanssa tämmöinen, että he ovat laitoksia eh, eli jos meidän tutkimuslaitoksemme ja teidän laitoksenne voivat luoda datatuloksia, se vastaa Afrikan ihmisten tarpeisiin. Tällä hetkellä yksi tarve on saada ravinteiden määrän kasvun. Miten me saamme ravinteita väestölle, erityisesti Saharan alipuolisessa Afrikassa? Miten voi Pohjois-Afrikalla on fantastinen potentiaali työpaikoilla. Tämä on kattava yritys vastata kysymyksiin. Molto bene, grazie John, grazie. Kiitoksia John, kiitoksia pääjohtajalle. Tämä oli mielenkiintoinen esitys ja keskustelu. Ja kiitämme sinua todella. Ja toivottavasti saamme aikaan näitä merkittäviä tuloksia maatalousalalla – niitä kovasti tarvitaan. Kiitos vielä. No niin. Eli kollegat, seuraavaksi siirrymme kohtaan 12. Vastuuvapaus 2016, EUn yleinen talousarvio. Kuten ehkä muistatte edelliseltä vuosilta, maatalousvaliokunta on laatinut lausunnon vuoden 2016 vastuuvapauden osalta yleisestä talousarviosta. Maataloushan on suuri osa EUn budjetista, eli on ihan hyvä, että valiokuntamme seuraa sitä, millä tavalla näitä varoja käytetään ja mihin ne kohdentaan. Valmistelijamme on Karin Kaadenbach. Hän on siellä jo valmiina puhumaan. Eli hän sitten kertoo tästä lausunnostaan ja muistuttaisin, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 27. marraskuuta kello 13. Kaarin, ole hyvä. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eli vastuvapauden osalta voin kertoa monista myönteisistä asioista, virhetasot ovat alentuneet ja ne ovat tämän olennaisuusrajan alapuolella. No perinteisesti virheitä on hiukan enemmän maaseudun kehityksessä verrattuna näihin suoriin maksoihin. Siellä on 1,7 prosenttia tämä virhetaso, mutta maaseudun kehityksessä se on laskeutunut 5,3 4,9 prosenttiin. Ja jos olette lukeneet tämän luonnoksen, niin siellä on tapahtunut virhe. Tässä puhutaan 6 prosentista, mutta onneksi se oli vain 5,3 prosenttia. Eli tästä tehdään sitten tekninen muutosesitys. Eli haluaisin kiittää kaikkia avusta. Ja sitten nämä virheet, kuten kaikki tiedämme, se liittyy siihen, että EU-hankkeet ovat hyvin monimutkaisia – ja lausunnossa olen vielä korostanut tätä. Eli ei kyse aina ole tietämättömyydestä, vaan siitä, että välillä meillä on hiukan ongelmia vielä näiden oikeudellisten puitteiden ja täytäntöönpanon osalta. No olisi tietenkin houkuttelevaa toimia näin, mutta vastuuvapauden osalta ei nyt pidä käsitellä yle- yhteisestä maatalouspolitiikasta ja sen yleisistä tavoitteista. Meillähän on sitten erityiskertomuksia tilintarkastustuomioistuimesta näistä aiheista. Mehän olemme puhuneet jo maaseudun kehittämisestä ja siellä on vielä varaa mennä eteenpäin tulevaisuudessa. Ja sitten on hyvä, että komission ja tilintarkastustoimistojen laskelmat ovat samantyyppisiä, vaikka he ovat laskeneet ne eri tavalla. Ja komissio on tehnyt tuhansia pistotarkistuksia ja tilintarkastustoimistoin vain 380. Ja nyt on vaikea vähentää enää tätä virhetasoa. Eli Tämä täytyy pitää nyt mielessä. Eli täytyy varmistaa se, että kustannukset eivät ole suurempia kuin aikansaadut edut. Sitten tässä on puhuttu vihertämisestä. Se ei ole vaikuttanut kielteisesti virhetasoon, mutta ehkä on liian varhaista tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä. No sitten ympäristön tila sitä on hiukan vaikea, mitä tästä täytyy tarkastella pidemmällä aikavälillä. No, lausunnossa on rajattu tila, eli ensi viikkoon asti meillä on aikaa tehdä tarkistuksia. Ja tietysti olisi hyvä, jos kollegat myöskin laatisivat tai tukisivat paria tarkistusta, mutta Tästä varmaan kuullaan kohta kollegoilta. Muistuttaisin vielä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus toimittaa näitä lisätietoja ja sitten tällä tavalla voidaan vielä vähentää virhetasoja. Eli tämä on hyvä ja ilahduttava mietintö. Ja korkeat virhetasot eivät tarkoita sitä, että veromaksajien varoja käytettäisiin huonosti tai huolimattomasti. Kaikki virheet eivät automaattisesti tarkoita korruptiota tai rikollista toimintaa, vaan hyvin usein juuri tällä alalla kyse on teknisistä kysymyksistä, eli nämä rahat ovat menneet väärään osaan budjettia. Eli monet näistä ongelmista liittyvät siihen tapaan, millä nämä tuet lasketaan ja monilla aloilla nämä laskelmat on tehty ihan oikein. Hyvin usein tilitarkastustuomioistuimen vastuuvapauskertomuksissa kuvataan näitä asioita hiukan väärin, koska tässä verrataan näitä prosenttilukuja, vaikka osa liittyy virheisiin ja osa liittyy korruptioon. Kiitoksia. Grazie, cari. Kiitoksia. Seuraavaksi Pese Jao. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle Kaadenbahille. Mielestäni tämä on hyvin näppärä ehdotus ja tiivis. Se on ihan hyvä. Se tekee tästä lukemisesta ja ymmärtämisestä helpompaa, eli kiitos siitä. Ja sitten monet asiat on tässä lausunnon saatettu huomioon. Ja meidän täytyy viestiä siitä, että maatalousalalla on hyvin alhainen virhetaso, kun katsotaan muita kaikkia aloja EU-ssa. Eli 2,5 prosenttia se on jo aika hyvä taso. Ja sitten kohdassa kaksi, tämä viherryttäminen se nyt ei ole muuttanut juurikaan tätä virhetasoa, mutta tämä on hyvä viesti sitten viljelijöille, jotka varmasti tällä välillä ovat sitten oppineet painiskelemaan eurooppalaisen byrokratian kanssa. Ja sitten seuraavassa kohdassa on puhuttu siitä, että virhetaso on laskenut. Se on kyllä vielä liian korkealla tasolla. Ja te tiedätte jo, mitä mieltä minä olen. Eli se ei tarkoita, että hankkeet ovat liian monimutkaisia maatalousalalla. Ja toisaalta kyse on sitten kohderyhmästä, joka ei tee tätä vuosittain. Eli maatalousalalla viljelijät joutuvat täyttämään näitä kaavakkeita vuosittain. Ja tähän liittyy nyt se, että puutumme nyt sellaisiin tapauksiin, jotka liittyvät byrokraattisiin ongelmiin. Eli tässä nyt pieni vinkki niille, jotka laativat näitä ohjelmia, eli niiden soveltamisesta pitäisi tehdä helpompaa. No sitten tämä täytyy ehkä todeta tarkemmin. Eli valtaosa näistä virheistä ei ole korruptiota tai petoksia, vaan ne ovat ihan rehellisiä virheitä. Mutta haluaisin vielä onnitella valmistelijaa Kaadenpäähiä hyvästä lausunnosta ja ehkä muut kollegat voivat sitten parantaa vielä tätä tekstiä entisestään. Kiitoksia. Grazie, pide. E Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Belder. Ja, dank Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa Kaadenbahia tästä lausuntoluonnoksesta. Te sanoitte, että virhetaso on jälleen laskenut. Se on tietysti tervetullutta. Ja kuten Jaar totesi, niin tämä on myöskin liitoksissa viljelijöiden toimintaan. No meidän täytyy tukea yrityksiä. No tämä nyt ei ole ihan tärkein asia, kun ajatellaan vastuuvapautta, mutta sitten myönteistä kehitystä. Ehkä voisimme lisätä jotain tästä myönteisestä kehityksestä. Eli kun puhutaan näistä kapasiteetista, eli ehkä tähän voitaisiin lisätä jotain ja myöskin voimme viitata parannuksiin, mitä tulee identifiointijärjestelmään LPSään tästä on hyvin paljon apua, kun halutaan vähentää näitä hallinnollisia kustannuksia. Eli näin on tehty aikaisemmin, eli voitaisiin tehdä niin nytkin. Eli kiitoksia hyvästä lausunnosta. Grazie. Gra- Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin aloitan kiitoksilla raportoijalle hyvin tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta ja pidän erittäin tervetulleena sitä kehityssuuntaa, joka tällä hetkellä on myös maataloudessa, että virhetaso laskee maksujen osalta. Mielestäni tässä lausunnossa on kattavasti otettu huomioon relevantteja teemoja. Ja näin ollen, niin kuin jo totesin, pidän tätä erittäin hyvänä, mutta ehkä kuitenkin sallittaa, että nostan muutaman ajatuksen tähän esille, jotka äh, mielelläni näkisin tekstissä ja ehkä lisäisinkin tekstiin. Ensinnäkin komission tulisi jatkuvasti mennä kohti yhtenäistä tarkastusjärjestelmää, joka mahdollistaisi hallinnollisen taakan vähenemisen, joka tällä hetkellä näkyy viljelijöille päivittäin monen tason tekeminä tarkastuksina. Tämä voitaisiin siis välttää, jos sovittaisiin yhdestä selkeästä tarkastusmenetelmästä. Toinen asia mitään tarkistusuudistusta ei saa kuitenkaan tehdä lainmukaisuustarkastuksen kustannuksella, eli lainmukaisuudesta pitää toki pitää aina kiinni. Lisäksi on ehdottoman tärkeää kehittää edelleen riskiperusteista tarkastusstrategiaa tallentaen olennaisia tilastoja tarkastusperusteista. Ja viimeisenä huomiona tahtoisin muistuttaa, että noiden virhetyyppien osalta on edelleen suuria eroja ja, ja suuri osa tahattomista virheistä johtuu osaltaan järjestelmän monimutkaisuudesta. Ehkä yhtenä esimerkkinä tästä on tilanne, jossa tuottaja merkitsee vahingossa naudan sukupuolen väärin rekisteriin. Veromaksien rahoillahan tässä ei aiheutu mitään vaaraa, mutta tuottajalle tästä tulee sanktiot. Ehkä tämän tyyppisiin tilanteisiin tarvitaan hiukan kohtuullisuutta ja eiköhän meiltä tätä kohtuullisuutta myöskin sitten löydy. Mutta tässä näin pääpiirteissään kiitokset raportoijalle, hyvää tasapainoinen lausuntotekstiä, eikä tuohon yhtenäiseen tarkastusjärjestelmään ennen muuta. Siihen haluaisin tässä kiinnittää huomiota. Kiitos. Grazie, onorevole Kiitoksia. Seuraavaksi Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, that's, uh... Kiitoksia. Allasunto on erinomainen. Ja taas kun Beller sanoi, minusta ko- kohta kolme pitäisi kyllä saada mukaan. Ja siis siellä on vielä neovalot ympärille, niin oikein hyvä, että kaikki näkisivät. Niin hyvä, on häpeellistä. Me pyrimme konvergenssiin mutta meillä on tilanne, ja kuten kohdassa kolme mainitaan, mitä muihin kohtiin tulee 1, 2, 4, 5. Virteen tekeminen hommaan ja kyllä me vastamatta olemme inhimillisiä. Virheitä sattuu. Ja uskon, että suurin osa niistä ei ole tahallisia. Monta monimutkaisuus, järjestelmän monimutkaisuus on syy. Ja viestintäketjujen ketjujen pettäminen komission, kansallisten hallitusten ja viljelijöiden välillä. Meillä on tilanteita, joissa säännöt tehtiin, kirjasia annettiin ja niitä jaettiin. Ja sitten kirjainen, jonka komissio oli tehnyt, ei ollut sama kirjainen, joka annettiin viljelijöille. Meillä oli tilanne, että joka sai sakot, kun tilanne oli niin monimutkainen. Hän sanoi, että voisiko saada jonkun neuvojan. Mut, mutta se, tämä hetkellä vastaista hän oli maatalousneuvoja vielä pari kuukautta aikaisemmin, hän silti teki tämän virheen. Mutta siis inhimillistä on tehdä virheitä, mutta monimutkaisuus niitä kuitenkin nähdään lisää, joten yksinkertaistaminen on tärkeää. Kiitos ten, Michel ten. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset valmistelijalle. Ja palaisin yhteen virkkeeseen, joka on mielestäni tärkeä. Tällä hetkellä puhutaan hyvin paljon viher, viherryttämisestä, mutta valmistelija on nimenomaan sanonut, että nyt on liian varhaista arvioida viherryttämisen vaikutuksia ja sitä, mitä se on vaikuttanut luonnon monimuotoisuuteen. Mielestäni tämä pitää ottaa mukaan tähän lausuntoon. Ja mielestäni samalla tavalla Täytyy palata siihen, mistä jo puhuttiin tilintarkastustuomioistuimen edustajan kanssa. Eli tällä hetkellä, kun analysoidaan näitä asioita, niin tilintarkastustuomioistuin katsoo ainoastaan talouspuolta, miten varoja on käytetty, mutta siellä ei koskaan katsottu, onko varojen käyttö tiettyyn tarkoituksen mielekästä. Eli meidän täytyy käydä toimijoiden välistä keskustelua. Meidän täytyy saada tuomioistuimen kertomukset kehittymään, koska tällä tavalla voitaisiin ehkä parantaa hiukan myöskin ruohonjuuritason valvontaa. Merci Michel. Albertes. Kiitoksia sitten viimeiseksi vielä Albertes. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Kaadenbahille tästä erinomaisesta lausunnosta. Eli olen samaa mieltä Peter Jarina muiden kanssa, eli en nyt toista näitä asioita. Eli voin tukea tätä sisällöllisesti. Edustaja Kaidenpa, jo vuosikausia olen halunnut, ja ehkä se voidaan ottaa vielä mukaan tähän lausuntoon. Eli muutamat kollegatkin tästä jo puhuivat. Eli on erilaisia virheitä. On virheitä, joilla on vaikutuksia veromaksajien varoihin, ja sitten on veroja, joilla ei ole mitään taloudellisia seuraamuksia. Jos esimerkiksi viljelijän iso, isä oli sairaalassa ja sitten hän sen takia unohtaa ilmoittaa kymmenestä lehmästä johonkin tietokantaan ja sitten sen takia hän menettää varoja. Ja tämä on yhdenlainen virhe. Ja olen puhunut jo vuosikausia siitä, että tässä on kaksi kategoriaa. Eli taloudelliset vaikutukset, eli sellaiset, jotka vaikuttavat veromaksajiin, ja seuraamukset, joilla ei ole minkäänlaisia taloudellisia vaikutuksia. Eli tällä tavalla voitaisiin tarkastella paremmin näitä virhetasoja. Ja maataloudessa tämä on aika epätavallista, koska siellähän on kaksoisrangaistus käytössä. Eli jos siellä tehdään virhe, jos liian myöhään ilmoittaa näistä tietokantaa, niin hän saa vielä sanktiot kaupan päälle. Esimerkiksi kun lapsen, tyttäreni vie lapsensa lasten tarhaan ja jos hän ajaa ylinopeutta, hän saa sakon. Ja sitten tässä tapauksessa sitten vielä suljettaisiin lastentarhan näiltä lapsilta. Eli tämä on aika merkillinen järjestelmä josta meidän pitäisi kyllä vielä jatkaa keskustelua. Bene, grazie colleghi, sono intervenuti. Kiitoksia. Nyt kaikki ovat puhuneet valiokunnan jäsenistä ja täällä on Borchman komissiosta, eli olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, first... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos kaikista myönteisistä kommenteista. Virhe, ja tämän vuoden virhe astetta koskee myös. Ympin virheaste oli tilintarkastustuomioistuimen mukaan 2,5, joka oli DG Agrin toimintakertomuksen virheaste, joka laadittiin ennen kuin tilintarkastustuomioistuin teki oman arvionsa. Eli päätyimme samaan tulokseen tänä vuonna. Ja ehkä sen sijaan, että puhuisimme virheasteesta, olisi tärkeää sanoa, että olemme saaneet tarkastuslausekkeen yli 97 prosentista ympin menoista. Sitä on kysymys. Kiitos lausuntoluonnoksesta. Enpä kommentoi liikaa. Tiedän, että komission jäsen Haugen menee Kokobun ensi tiistaina puhumaan kaikista teidän esille ne asioista mukaan lukien suorien maksujen jakautumisesta. Mutta kuten olette todenneet, virheaste ei mitenkään kerro petoksista maatalousbudjetista. Jos Olafin kertomusta tarkastelee viimeisintä sitä, jossa käsitellään petosastetta, jos sinä haluaa ajatella. Se on erittäin ahnen alhaisin petosaste Olafin kertomuksista. Me puhumme virheistä tai kontrollijärjestelmistä, jotka eivät toimi täydellisesti. Oli mikä oli maatalouden pääosastollekin on erinomainen tulla saada 1,7 prosenttia ensimmäisessä pilarissa tilintarkastustuomioistuimelta. tämä tarkoittaa, että ensimmäistä kertaa vuoden 1994 äh, tilintarkastustuomioistuin antoi ää, äh, mielipiteen, jossa oli varaumia, mutta se ei ollut kielteinen. Ensimmäistä kertaa varaumia ainoastaan – ja tämä on kuitenkin iso osa budjettia. Eli tämä lausunto on tervetullut. Ja Hoganin puolelta tulee lisää keskustelua sitten vastuuvapausmenettelyssä. Kiitos. Molto bene, grazie alla... Kiitoksia komission edustajalle, kiitoksia myöskin siitä, mitä sanoitte aamulla. Eli nyt vielä Kaarin saa loppupuheenvuoron, ole hyvä. Herzlich für die... Niin haluaisin kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Se, mistä täällä nyt on puhuttu, niin se voidaan ottaa mukaan tähän. Ja odottelen vielä innolla keskustelua komission jäsenen Hoganin kanssa. Kiitos. Molto bene, grazie Karin. Ricord- Kiitoksia Karin. Eli 27. marraskuuta kello 13 on sitten määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja sitten toiseksi viimeinen kohta, kohta 11 esityslistalla. Eli alustus kukkasipulleita, parsaa ja puuvartisia pensaita koskevien kasvinjalosta ja oikeuksien pidentämisestä komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston edustaja on nyt paikalla. Kollegamme Shire Pirk on vienyt tätä asiaa eteenpäin ja Schreier on saanut kirjeen näiltä tuottajilta, ja se on sitten johtanut tähän keskusteluun, jota käydään tänään. Ja annankin sitten välittömästi hänelle puheenvuoron. Hän saa alustaa tämän keskustelun ja sitten terveyden pääosaston edustajalta kuulemme lisähuomioita. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio ei ryhtynyt vielä mihinkään toimiin jotta voitaisiin ylläpitää tuottajien oikeuksia kukkasipuleiden, parsan ja puuvartisen pensaiden osalta. Ja kuitenkin kasvattajajärjestöt ovat tämä pitkään jo vaatineet. Tämä on tärkeä ala, kun ajatellaan pieni yrityksiä, jotka kasvattavat näitä kasveja. Ja on tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin, jotta voidaan tehdä näistä kasveista houkuttelevimpia. Ne ovat erityyppisiä kuin monet muut kasvit. Ja kun katsotaan niiden ominaisuuksia, niin meidän täytyy tehdä kulut- kasvattajien oikeuksista paremmat. Meidän täytyy miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja mitä tulee sitten kasvattajien oikeuksien pidentämiseen, niin esitin tästä komissiolle helmikuussa kirjallisen kysymyksen. Ei niinkään, että tämä olisi Alankomaiden etu, vaan tämä on eurooppalainen kysymys. Hollantilaisten tulppaanikasvattajien lisäksi tästä hyötyvät myöskin mustikkojen ja vadelmien tuottajat ja myöskin asalioiden kasvattajat esimerkiksi Italiassa. Meidän pitäisi hiukan muuttaa tähän asiaan liittyvää asetusta ja itse lähetin siis kysymyksen tästä ja viittasin asetukseen kohtaan 19. Ja siinähän on todettu, että aikaisemmin näin on to- toimittu puiden ja perunoiden osalta. Ja tällä muutoksella voidaan auttaa monia kasvattajia ja tällä tavalla voidaan laajentaa näiden kasvien kasvattajien oikeuksia. Kiitos. Bene, grazie. Grazie della Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja nyt toivotan sitten komission edustajan tervetulleeksi. Kiitoksia, että olette tänään paikalla. Ja tässä vaiheessa annankin sitten teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Kiitos kutsusta kertoa, missä oikein mennään tämän pidentämisen suhteen, mitä tulee tiettyjen oikeuksien kasvinjalostus, tiettyjen kasvin kasvinjalostusoikeuksien pidentämiseen. Tässä olen siis pyytämässä kasvinjalostusoikeuksien pidentämistä. Tämä tehtiin 2008 ja tämä tehtiin yhteisen kasvilaikeviraston hallintoneuvostolle. Tämä koskee kukkasipuleita, parsaa ja ennen kaikkea mansikoita. 2009 perustimme työryhmän, jotta tätä voidaan arvioida – mukana oli siis CPV, yhteisön kasvilajikevirasto, komissio ja kasvinjalostus järjestöt. Joillekin lajeille haluttiin pidempää kasvinjalostusoikeuksien suojelua ja halusimme siis perusteita kasvinjalostajajärjestöille töiltä. Mm, saman aikaan komissio teki pitkäaikaisen arvioinnin, ulkopuolisen arvioinnin. Tämä kattoi ajat 1995-2011 ja CPVO eli yhteisön kasvinlajikevirasto päätti odottaa ulkoisen arvioinnin valmistumista ennen päätöstä. Tässä arvioitiin muun muassa kansanjärjestysoikeuksien suojelun pidentämistä. Tämä olemassa oleva järjestelmä toimi ja arvio, tämä suoja-aika vastasi järjestelmän tarvetta. Se oli verrattavissa kansallisiin suojelujärjestelmiin – ja kasvinjalostajat halusivat pidentää kestoa, mutta toisaalta toiset toimijat olivat sitä mieltä, että tämä kesto oli riittävä. Tämän arvioinnin jälkeen asiantuntijaryhmä kokoontui ja käsitteli ja arvioi ulkoisen tutkimuksen tuloksia. Tässä oli mukana yhteisön kasvilaikevirastokomissio, komissio, kasvinjalostajajärjestöt. Tätä käsiteltiin kolme vuotta, mutta tätä keston pituutta ei käsitelty tässä työryhmässä. 2016 tehtiin virallinen kasvinjalostus, kasvinjalostajan oikeuksien pidentämispyyntö, ja tämä koski parsa, puuvartisia, taimitarhakasveja, ennen kaikkea mansikoita, vadelmia, mustikoita, karhun äh, vadelmia ja kukkasipuleita. Varapääjohtaja Miko totta kai tunnusti, kuinka tärkeää tämä pyyntö on ja on tärkeää, että investoinneille saadaan tuottoa. Ja hän myös totesi, että kun arvioidaan lainsäädäntöä, niin monista asioista oltiin yhtä mieltä. Toki oli ymmärrettävää, että kasvinjalostajat halusivat pidentämisen kasvinjalosteen oikeuksille, mutta kaikki eivät ole tästä yhtä mieltä. Oltiin sitä mieltä, että on tehtävä perinpohjainen vaikutusten arviointi kasvinjalosteen oikeuksien pidentämisestä – Tämä koski kasvinjalostajia, taimitarhaajia ja kuluttajia. Ja mikäli lainsäädäntöä muutetaan, niin tässä oltaisiin perusdirektiiviä muuttamassa. Tehtäisiin Lissabonin sopimuksen mukaan pyyntö mutta direktiiviä yhteispäätösmenettelyllä. Ja tätä päätöstä varten tarvittiin useita eri tietoja. Tässä on näitä listattu. Se, kuinka paljon laikeita on kyseessä, mikä on kasvin jalostajan oikeuksien kesto ja missä vaiheessa suoja loppuu, ketä tässä on taustalla, ketkä ovat kasvinjalostajat ja niin edelleen. Olisi kenties hyvä mainostaa, mikä kansainvälisellä tasolla tapahtuu. Yhteisön lainsäädäntö mahdollistaa sen, että on 25 vuotta, jopa 30 vuotta kasvinjalostajan oikeuksia. Niillä on siis suoja kansainvälinen kasvin jalostajan oikeuksien suoja on lyhyempi. Kasvilajikkeiden kansainvälisellä suojeluliitolla on siis 20 vuotta, me, meillä taas 25 vuotta. Ja tämä pit, pisin aikaväli koskee viiniköynnöksiä ja puita, ja se on 25 vuotta, kun meillä taas tämä on 30 vuotta. Joten jossain määrin meidän järjestelmämme suojelee pitempi aikaisesti. Me saimme itse asiassa eilen vastauksen kysymykseemme. Saimme siis yhteisön kasvilajikevirasto CPVltä vastauksen. Ja tämä vastasi meille kaikkiin kysymyksiin, kaikkiin niihin lisät tietopyyntöihin, joita olimme esittäneet. Omalta osaltani en voi vielä kertoa, mitä komissio tulee tekemään tämän vastauksen suhteen, jonka saimme siis eilen iltapäivällä. Me tulemme tähän perehtymään hyvinkin syvällisesti. Ja mikäli me haluamme jatkaa tämän pidennyspyynnön käsittelyä, niin tiedätte yhtä hyvin kuin minä tämän lainsäädäntömenettelyn ennen kuin komission ehdotus tehdään neuvoston ja parlamentin asetuksen muuttamiseksi. On tehtävä arv- vaikutusten arviointi, arviointi kaikkia sidosryhmiä kuullaan, ei ainoastaan kasvinjalostajia, vaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat osallisina viljelijät, kuluttajat, kaikkia on kuultava, joten meidän osaltamme tämä tarkoittaa sitä, että meidän on arvioitava seikkaperäisesti tilannetta ja on vielä useita etappeja ennen kuin voimme ehdottaa komissiolle ja parlamentille kasvinjalostajan oikeuksien pidentämistä. Komissio tulee arvioimaan, onko riittävästi tekijöitä, että pystymme vastustamaan vaikutusten arviointi on lautakunta, joka vaatii seikkaperäistä analyysiä ja taloudellis-, sosiaalis-, ympäristöllisten tekijöiden arviointia kaikkien ehdotusten suhteen. Joten yhteenvetona voidaan sanoa, että nyt olemme valmiita arvioimaan syvällisemmin näitä tietoja, joita olemme saaneet ja voimme sitten kertoa, mitä tulemme tekemään, miten tulemme toimimaan, niin nämä tiedot voimme antaa lähikuukausina. Se on seuraava tehtävä, johon komissio tulee keskittymään. Mutta sanomattakin on selvää, että tätä arvioimme tätä pyyntöä ihan asiapohjalta ja ymmärrämme kasvinjalostajien pyynnön. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain mahdollisuuden lausua aiheesta. Kiitoksia pääjohtajalle ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Belder saa ensimmäisen puheenvuoron, sen jälkeen Agnew. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin kiittää komissiota näistä tiedoista. Kasvattajien oikeudet ovat hyvä järjestelmä. Tällä, tämähän liittyy myöskin jalostajien toimintaan. Meidän täytyy varmistaa se, että voidaan jalostaa näitä lajikkeita pidemmälle. Ja nämä kasvit eli kukkasipulit, parsat ja puuvarteiset pensaat, niin niiden kasvattaminen vie paljon aikaa ja rahaa. Ja jos tätä suoja-aikaa pidennetään viidellä vuodella, niin se on ihan perusteltavaa. Tästä asiasta on puhuttu EUn ja kansallisen tason asiantuntijoiden kanssa ja kollegoiden kanssa, haluaisimme kiittää komissiota näistä myönteisistä tiedoista ja toivomme, että komissio ryhtyy toimiin mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Agnew. We're talking about the... Kiitos. Nyt puhutaan kasvikasvattajan rojalteista ja oikeuksista ja periaatteista toista täysin. Se on niiden ainoa tulonlähde. Epäonnistumisaste on erittäin korkea heillä saattaa olla sata lajiketta kasvatettavana ja koko ajan löytyy ongelmia, niin niistä täytyy luopua. Vaikka niihin on käytetty paljon rahaa, mutta joskus ne osuvat luottovaihtoon, niin totta, että tätä joku jopa haluaa. Ja tuon yhden jackpotin pitää maksaa sitten kaikki nämä epäonnistumiset. Tätä ei usein ymmärretä. Monet yritykset, jotka tätä tekevät, eivät ole valtavia moni kansallisia yrityksiä, osa niistä on perheyrityksiä. Uskon, että meillä on kaikki oikeus vaatia korvausta teollisesta tekijänoikeuksistaan. Muuten niillä ei ole kannustimia tehdä tätä työtä ja kukaan ei halua tätä. Sitten joskus he vievät markkinoille jonkun tuotteen ja kilpailijalla on tuote, joka on ihan Pikku pikkurikisen parempi. Vain puoli prosenttia, mutta kaikki haluavat tuota, tuotetta. He luulivat, että ovat iskenneet kultasuoneen, mutta kukaan ei saa mitä haluaa. Epänimus kannattaa, että jotka ostavat näitä äh, siemeniä ja puuvartisia kasveja ja muuta he haluavat myös tehdä voittoa. Miksi heitä sitä sapettaisi, että ihminen, joka, jolla tekijänoikeuksia myös tavoittoa tästä. Olin vähän aikaa eh, sitten sokeruoko, tässä pellolla ja tulos oli huono ja siellä tuli asiantuntija. Ja asiantuntija kertoi, että tuolla pellolla oli nematoidirengasmato. Ja eh, minä en olisi 15 vuotta sitten eh, istuttanut siihen sokerijuurikasta silloin, koska tuotanto 30 prosenttia kysytäänkö parempaa että Pari kolmekin, joka oli ennakoinut tätä ongelmaa, oli tuottanut sokerijuurikaslaitteen, joka oli äh, äh, sokerijuurikas rengasmato resistentti. Me emme voi rakentaa omia traktoreita ja valmistaa omaa typpilannoitetta. Ei, mä synteettisiä kasvi kasvitarvinta mutta me kykenemme kasvattamaan siemeniä ja mikään ei, ei estä viljelijää pysy, pysymässä val- väkeeseen ja säillä ja, ja sitten asetella sormeja, keskisormeja jalostajille. Tämä merkitsee, että jalostusala ei voi koskaan periä liikaa hintoja, koska aina patentit on vaihtoehto Eh, kiitoksia. Ja sitten Häytämä. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission edustajalle näistä teknisistä selityksistä. Pari kysymystä. Ymmärrän, miksi tätä viiden vuoden pidennystä on ehdotettu, koska mielestäni on tärkeää, kuten kollegat sanoivat, että voidaan jalostaa näitä kasveja ja että ne pystyvät paremmin vastustamaan tiettyjä tauteja. Tämähän erityisesti koskee tiettyjä kasveja, koska niiden osalta siihen menee enemmän aikaa. Ja tämä on myöskin oikeudenmukaista pienemmille jalostajille, joita pitää erityisesti suojella. Eli Tämä on myöskin suurempien yritysten etujen mukaista. Eli toivoisin, että komissio antaa nyt selkeyttä tähän asiaan, eli onko tämä mahdollista vai ei. Yritykset odottavat nyt näitä vastauksia komissiolta. Kiitos. Bene, grazie Jan. Adesso... Kiitoksia. En nyt tiedä, annanko ensin kollegalle puheenvuoron vai uudelleen komission edustajalle? No, kollega sieltä. Ääni ole hyvä. Eh. Kiitoksia. Kiitoksia komissiolle vastauksista. Mutta Euroopassa ei pitäisi puhua liikaa. Mehän puhuimme jo paljon näistä eri Monsantosta ja eri oikeuksista. Ja nyt te sitten sanoitte, että te luotte selkeyttä ja että tässä asiassa on järjestetty kuulemisia eri tahojen kanssa ja niin edelleen. Mutta voidaan sopia vaikka, kuten Häytämäkin sanoi, että meidän täytyy ennen kesää saada selkeyttä. Kyse ei ole mistään poikkeuksista, vaan tästä artiklasta kaksi. Eli tässä voitaisiin nyt toimia aktiivisesti. Tässähän jo vuonna 2005 toimittiin Alankomaissa kukkasipulien osalta. Eli yhtäältä tässä nyt menee aikaa hukkaan, eli meidän pitäisi nyt vähän ryhdikkäämmin edetä näissä asioissa Euroopassa. Kiitos. Molto bene, grazie. E adesso... Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puheenvuoro pääjohtajalle, olkaa hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän parlamentin jäseniä ensinnäkin tuesta tälle oikeuden laajentamiselle – ja että tämä on myönteistä. Tiedämme, että tässä on pk-yrityksiä mukana. Me arvostamme tätä erityistä ar- mukaan. Nämä menettelyt ovat erittäin raskaita yhteispäätösmenettelyn vastustaminen. Ne, jotka vastustajat niin ne täytyy vastustaa sitä näistä arviointilautakunnissa ja täytyy osoittaa, että koko ketjulle on myönteinen etu, eikä vain ketjun alussa. Ja että tässä olisi vaikutus viljelijöille. Vaan pitäisi ostaa tämä myönteinen vaikutus kaikille meille, jotka ovat ostaneet näitä kasveja että myönteinen vaikutus kaikille. Ja tämä jalostajan oikeuksien pidentäminen olisi välttämätöntä, jos komissio ajattelee, että tämä pidentäminen on myönteistä, sitä kehityksen. Ja jos tekijöitä ei ole riittävästi, että tässä on keskusteltu jo jonkun aikaa minä olen vastossa. ja tässä vähän aikaa, mutta tämä ei ole mitenkään yksinkertaista. Keskustelu on ollut käynnissä vuodesta 2008, eli yksinkertaista tämä ei ole, mutta useita tekijöitä on otettu esille ja keskustelemme vakavasti asiasta. Ja kuulemme teitä ennen kesää ja katsotaan, missä olemme tarkastelussa. Ei syytä huoleen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, pääjohtaja. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Eli pilottihankkeen eurooppalainen opas juustokauppojen asianmukaista hygieniakäytännöistä tulosten esittely. Ja täällä on verkoston, FASE-verkoston edustaja paikalla. asiantuntijat eivät vielä ole saapuneet, eli pidämme viiden minuutin tauon.

Venezia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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo. No niin, kollegat, sitten viimeinen kohta esityslistalta. Eli pilottihankkeen eurooppalainen opas juustokauppojen asianmukaisista hygieniakäytöistä tulosten esittely. Niin, sitten siis täällä on kyllä tulkkaustakin ja puhelin kiinni. Eli Maatalousvaliokunta lausunnossaan päätti jälkikäteen arvioida pilottihankkeita, jotta voidaan katsoa, onko varoja käytetty oikealla tavalla. Ja kollegat vihreistä ovat ehdottaneet, että tämä kohta otetaan esityslistalle. Pilottihankkeen toteuttajat ovat pyytäneet tätä mahdollisuutta ja korostivat, että he ovat tehneet yhteistyötä kansanterveyden pääosaston kanssa komissiossa, jotta pystytään vaihtamaan hyviä käytänteitä. Ja lisäksi tämä on erittäin tärkeä hanke lisäarvon kannalta, varsinkin kun ajatellaan monia PK-yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla. Tämän esityksen jälkeen valiokunnan jäsenet voivat sitten paremmin ymmärtää tämän pilot hankkeen dynamiikkaa, ja voimme sitten katsoa, miten samantyyppisiä hyviä ajatuksia voitaisiin siirtää johonkin muuhun, jota komissio päättää viedä eteenpäin. Ja heti tämän esityksen jälkeen on sitten tilaisuus Jan rakennuksessa kolmannessa kerroksessa. Siellä voi sitten maistella eri juustotuotteita. Eli tästä esityksestä tulee myöskin sitten hyvin maukas. Eli ennen kuin annan ystävällemme puheenvuoron, hän esittelee sitten tämän FASE-verkoston. Ja haluaisin toivottaa Bernard Lange'in tervetulleeksi. Hän on juuston tuottajien järjestö käyttöön puheenjohtaja. Siis tämä ei ole mikään tuottajajärjestö, vaan jakelijajärjestö. Eli kiitoksia Bernard Delange, että olette paikalle. Ja nyt sitten annan puheenvuoron tämän pilottihankkeen esittelyä varten. Olkaa hyvä. Euh, bonjour à tous, donc euh, je m'appelle... Olen Frédéric Blanchard, päivää, tuotaan vuohenjuustoa, Ron Alpsella 30 kilometriä lennästämällä 90 vuotta, ja te, olemme tehneet 25 vuotta tilajuustoa. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olen myös vetänyt ää, äh, tilajuustoa tuottajien verkkoa, joka aloitti tässä 2009 niin virallisesti. Se luotiin 2013 ensimmäinen suuri menestyksemme verkoston myötä. Ja kiitos terveys- ja maatalouspääosastojen antama eurooppalainen hyvien käytäntöitä viikko, joka koskee pienjuustoloiden ja kotitilajuustoloiden tuotannon hyviä käytänteitä. Siksi esittää ajattelisi, mitä Face Network tekee ja keitä me edustamme. Tässä on karttamaista, jotka ovat mukana Face Networkissa. 15 maata edustettuna. Se aika paljon niin nuorilla järjestöillä kuin mikä meillä on. Norja, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskuntaa Irlanti ja sitten meillä on etelään asti Kre- Slovenia, Italia, Espanja ja Bulgaria, joka tulee pian liittymään. Meillä on ollut kokouksia. Viro, Liettua, Tanska ovat kiinnostuneita liittymään verkostomme me, meillä on 3200 tuottajaa, pientuottajaa, suoran jäseniä. Ne ovat joko juustoja tai muita maitotuotteita. Minkälaisia yrityksiä me edustamme? Kahdenlaista erilaista yritystä, erityisesti maataloustuottajia, tiloja, jotka jalostavat maitoa lähinnä omasta kannasta, tai siinä lähellä, vähemmässä määrästä lähellä olevista elämistä, tai sitten pienmeijereistä, jotka ostavat maitoa ihan sitä läheltä hyvin paikallisesti. maitavailla vuotta vuohta, lammasta, lehmää, puhveliakin, muitakin eläimiä. Ja, ja yritystemme olennaispiirre on Nämä ovat pitkälti pienikokoisia perheyrityksiä, jotka työskentelevät hyvin paikallisesti, hyvin lähellä raaka-ainetta, jotka käyttävät perinnemenetelmiä. Ja suurin osa siis perheyrityksiä. Ja pitää painottaa sitä, että meidän tuotantomme, tuotantoketjumme on kehittymässä tuolta purjeissa ja Euroopassa. Kysyntää on Euroopan kuluttajilta. He suosivat paikallistuotantoa, joka on autenttisempaa, laadukkaampaa. Ihmiset haluavat tietää, missä tuotanto on tapahtunut, kuinka se on tapahtunut. Monet meidän tyyppiset yritykset jatkavat yhä toimintaansa, ovat pystyssä ja kehittyvät. Tämä on eurooppalainen piirre, mutta jopa globaali. Ja meidän no, pitää sanoa, että Euroopassa Euroopassa on noin 40 000 yritystä, jotka on meidän luontoisimpia. Tämä on erittäin työvoimavaltaista tuotantoa Yli 100 000 työpaikkaa liittyy välittömästi tuotantoamme. Haluan painottaa tätä, koska usein ajatellaan tämmöinen perinne ihmisiä ja että oltaisiin menossa kohti iltapuolen ihmisiä, mutta tämä on pikemminkin dynaamista ja työllisyysvaikutus on merkittävä. Eli tämä on dynaamista. Ihmiset ovat omavaraisia, autonomisia, ja se saavat vähemmän maataloustukia kuin monet muut maataloustuotannon alat. Haluamme edustaa myös kauppaa. Perinteisesti tuottajamme, erityisesti perhetuottajat myyvät suoraan, harrastavat tilalla suoraan myyntiä tai kylien pikkukaupunkien markkinoilla. Tämä on perinteinen markkinointitapa mutta muitakin järjestelmiä on kehittymässä ja painotamme tätä, koska päätöksentekijät jos hallinnossa ja politiikassa EU-ssa ja kansalla tasolla eivät oikein ymmärrä aina tätä. Me, me, me myös väittäismyyjien kautta. juustoalan asiantuntijat erikoiskaupan kautta, ravintoloiden kauppa – Eli järjestelmämme on laajentuva. Ja myymme jonkun verran tukkurettakin kautta, koska usein olemme harvan asutulla alueilla. Kaupungista täytyy löytää asiakkaita ja tukkukauppa tekevät sitä työtä levittävät joko supermarketteihin tai juustomimelöihin. Tuotteita jonkun verran myöskin on vientiä. raaka hankin tuotanto on perinteistä, usein raakamaidasta. Ei aina, mutta suuri osa on pastoreematonta maitoa ja tuotantotilat äh, aika perinteisiä tässä kuvassa. Äh, tässä äh, kypsyttäminen tapahtuu puolustoilla tai me käytämme kankaita, tai kasvi, kasvilapeitämme, kupariastioita käytämme. Kaikki tämä on hyvin määrävä, koska se antaa erityispiirteen tuotteille. raaka maito, perinteinen valmistus ja kypsytystapa. Ja Pienet määrät perinteinen toden tapa merkitsevät sitä, että paljon sitä tarvitaan sitten työvoimaa. Keitä me olemme? Olemme perinteisiä tuottajia, mutta olemme ammatti-ihmisiä. Me väitämme, että olemme teknisesti päteviä alallamme. Se on tärkeää elintarviketurvallisuus on problematiikka, mitä kiinnostaa. Me hallitsemme teknologiaa, olemme käyttäneet näitä tekniikoita jo pitkään. Ja nyt tämä oppas on validoitu. Voimme täysin noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Mä sanotaan suoraan. Emme me halua poikkeuksia, poikkeamia EU-säätelystä. Me haluamme sopeuttamista ja joustavuutta. Miksi tämä on tehty? Yleisesti ottaen Euroopan säätelykoneisto mahdollistaa sen, että me olemme olemassa ja käytämme toimintaamme mutta kun me törmäsimme eri tuottajajärjestöjä Euroopassa, me totesimme, että meillä on yhteisiä ongelmia. Suurin osa hallinnasta sanoo, että em, em, meihin asettiin kaikenlaisia säätelyrajoja, että me ajattelimme, että me emme voi noudattaa Euroopassa säätelyä. Meillä oli erilaista hallintotehtäviä, kaikenlaista rekisteröimistä, tietojen rekisteröintiä, jotka eivät sopineet pienille tuotantoyksiköille, samoin kuin suurille yrityksille. Tämä vie paljon aikaa. Ja muutenkin työ on vie kovasti aikaa. Ei tämä merkitse sitä, että me riskejä hallitsisi, kontrolloisi. Näemme, että meillä on yhteisiä ongelmia ja siksi me myöskin muodostimme verkostomme. Tärkeintä toiminnassamme tällä hetkellä on oman sektorimme edustaminen ja puolustaminen EU-tasolla. Siis käsityöjuustojen tilajuustojen tekijät. Lobbaamme Edustamme heitä EU-tasolla, työskentelemme muiden sektoreiden kanssa, vahdamme tietoja verkoston puistossa säätelyistä ja hygienistä, mutta myös markkinointi- ja myynnin edistämistietoa teknologiasta, josta valmistus tai maitototeiden valmistuksen vaihtama teknologia. Meillä on verkko, jossa, jossa on internet, tietojärjestelmää. Meillä vaihtaa tietoa perinteistä valmistusmenetelmien ongelmista – ja tapamme joka vuosi, kuulemme järjestöiltä. Me, me kerromme, mitä työtä teimme ja kerromme, mitä, mitä tietoa me annamme hallinnolle. Totta, me puolustaminen meidän valmistusjärjestelmämme tunnustaminen on kaikkein tärkeintä meille. Me valvomme kaikki ongelmia, joita me kohtaa. Raakamaidon puolustaminen on erittäin tärkeää meille. Ja kun valilla me oppaamme estettiin kysymyksiä raakamaidon turvallisuudesta, meidän täytyy kyetä puolustaa tuotantomme tuossa vaiheessa. on muutakin perinteisen tuotannon piirteitä, joista voimme ottaa esille. On tärkeää sanoa, että me puolustamme me perustamme siihen, että usein ihmiset mieltävät alamme suoraan myönnin, paikallisen myönnin kautta. Ja meidän erityispiirteemme on tuotantotapa pikemminkin kuin tapa, jolla myymme tuotteita. Tämä luo oman problematiikansa esimerkiksi tämä ravintotiedot, etiketit, tuotetiedot. Me pyrimme sopeutumaan toimintatapaa ja sitten perinteisten materiaalien käyttö, joustavuus myöskin hygieniapaketissa. me työskentelemme myös uuden virallisia tarkastuksia koskevan säätelyn kanssa. Mikä tämä opas on? Nopeasti. Pidämme tätä työkaluna, joka mahdollistaa sen, että tuottaja voi minimoida riskit tuotantotiloissa. Mutta erityisesti pyrimme selittämään, mitä me teemme tarkastajille. Luulepa tässä on työkalun tärkein piirre. Siksi sanomme, että tämä työkalu, joka auttaa alentamaan äh, muureja, kommunikoimaan viranomaisten kanssa. Tämä opas vastaa sen, että tuottaja vastuullinen, he voisivat tuloksiaan. Tässä edistetään HCCP-periaatteita. Ja mahdollistaa myös hyviä käytetty edistämiseen. Me olemme tehneet HCCP hyvien käytänteiden oppaan. On maita, joissa käytetään jo hyvien käytäntöjen oppaita jotka on kansallisella tasolla validoitu. 2006 hygienipaketin jälkeen jotkut eivät enää olleet ajan tasalla ja siksi me halusimme, että tämä vastaa kansallisia vaatimuksia. se hygienipaketti mahdollistaa kuten sanoin, se, on sop- se sopeutuu meille tuotantotapaan, mutta ongelmia kuitenkin on kohtalaisesti tiloilla. Ja on siis hallintaa, joka kyseenalaisesti toteaa vastuullisuuden ja tulokset. Ongelmia oli kohtalaisesti me haluamme äh, jo, joustavuutta ja mutta jotakin haltijan kanssa oli ongelmia ma- joissakin maissa enemmän kuin toisissa, mutta lähes kaikissa maissa jotain ongelmia oli. Äh, äh, useimmat kansalaiset ja aluehallinnat sanoivat hyvin simpelisti, että Äh, hallinto on aika tiukka, mutta ei se ole meidän vika, se on Euroopan vika. Siksi me teemme tällaisen eurooppalaisen opan. Voidaanko mä sanoa, että tämä valiloitujan tasolla, tämä sanoa, että on Brysselin vika. Nyt teidän olisi pikemminkin kannettava vastuunne ja sovellettava säätelyä, säännöksiä niin kuin niitä soveltaa pitää. Siis säädökset eivät aiheuta ongelmia, pikemminkin niiden soveltaminen. Joustavuutta ei ole formalisoitu. Soveltamismahdollisuuksia tunnetaan huonosti on tarkastajia, jotka eivät sitä tunne ja siksi kohtelu vaihtelee maittain, jopa alueittain samassa maassa EU-säädösten e tapauksessa. Ja se täytyy sanoa suoraan. Kaikki tarkastajat eivät tätä uutta joustavaa lähestymistapaa hyväksyneet. Ja isä että tätä vastaan me taistelemme, on, että on tapana sanoa, että olette perinteinen tuottaja. Me tykkäämme teistä, että olette hyvin alkuperäisiä origineille ja tämä vetoa turisteihin Tämä myönteistämyyttä paikastasolle, mutta, mutta teihin sovelletaan poikkeamaa. Mutta ei, me haluamme, että meidät tunnustetaan täysimittaisesti. Oppaan tarjoma joustavuus. Siitä olen puhunut paljon. Me voimme antaa esimerkkejä joustavuudesta, jota käytetään eri jäsenvaltioista. Esimerkiksi puun käytön suhteen, luonnonmateriaalien suhteen, antibioottikontrollit tiloilla. Kaikki esimerkit olemme antaneet, että hallinnolla olisi käsitystä soveltamistavoista. Tietään, että muissa maissa tätä tehdään. ja että kunkin maan tuottajajärjestöt voisivat tämän opan pohjalta sanoa, että joustavuutta voi toteuttaa. Joustavuuden, joustavuuden ongelma on kuitenkin, että että se on kiinni jäsenvaltioiden tahdosta eikä EUsta. Ja kaikki työmme oppaan laatimisessa me olemme aina sanotaan, me kannatamme joustavuutta. Jokainen jäsenvaltio voi valita, miten se joustavuutta voitaisiin soveltaa, ja niitä on kaikissa maissa ja kaikilla alueilla soveltaa oikein. Mitä me saimme? Me haluamme jäädä hygienipaketin ulkopuolelle. Me uskomme, että oppaan validoinnin myötä olemme saavuttaneet, mitä halusimme. Tämä valilyöty opas. Tästä olemme oikein tyytyväisiä. Halusimme myös yksinkertaisen työkaluun tuottajille, että voisivat tehdä analyysinsä ja kontrolloida hygieniaa. kovin yksinkertaisen työkalun tuottaminen hankalaa sellaisen, jonka sekä tuottajat että hallintoa hyväksyisivät, kun hallinto on aika pilkun tarkkaa tässä soveltamispuolessa ja siksi yritimme tehdä selkeän käytännön oppaan. Tiedämme, että täytyy levittää koulutuksen kautta. Meillä on uusi koulutus, Teacheasy, joka levittää tätä opasta kentälle ja maataloustekniikot voivat levittää tietoa kentälle. Otetaan poikkeuksista ja sääntöjen sopeuttamisesta. Täällä me täysin saaneet olaksia. Meillä on suosituksia, mutta emme saaneet täyttä validointia. Mitä voidaan vielä tehdä? näiden tekijöiden parissa me työskentelemme Tänä aamulla meillä oli Dege Santeen ja kansallisten hallintoedustajien kanssa tapaaminen. haluamme vuoropuhelua kontrolloijien hallinnon ja tuottajajärjestöjen kesken paikallisella kansallisella Euroopan tasolla. Me haluamme että tätä opasta käytetään tarkastajien koulutuksessa ja tiedämme, että tätä alkaa tapahtua. Tiedämme, että jostavuus on pitkälti tässä Better Journey for Safer Food-koulutuksessa. Heitämme koulutusta tuottajille, eli mainitsin Teach Easin. Ja kentällä myöskin tarvitaan teknistä tukea tuottajille. Voidaan olla paikallisverkostoja, jos tuottajilla on ongelmia. Sieltä löytyisi teknologista tukkoja. Kaikilla näillä aloilla vapaassa on työkalujen ensimmäinen askel meidän tunnustamisessa. Yleisemmin. Tämä on vähän johtopäätös. sanoinkin tämän, mutta painotan, että jos tämmöisen jäsenvaltioita hyvästä tahdosta kiinni, se aiheuttaa vääristymiä toteen kesken eurooppalaisessa verkostossa. Me olemme aika ällistyneitä. Tämä Eurooppa ei kehitetä kaikille. Me haluamme, että mahdollisuudet, että tarvitaan yhdessä maassa, olisivat toisessakin maassa käytettävissä tuotteiden pohjalta me, ihmiset uskovat, että tuotteemme olisivat vähemmän turvallisia kuin muut, mutta ei ole mitään tieteellistä näyttää, että näin olisi. Jopa sitä tehdessämme ja parantaessamme hygieniatuotannossa ei ole mitään syytä joustavuuden soveltamisessa. Tätä mitä kansallisella tasolla ja me halusimme Euroopalta tukea. Toinen on vielä vaikeampi, että on tämän kartan, sillä on kuitenkin laukkoja, kaksi, 15 mukana. On vaikeaa saada uusia maita mukaan, koska nämä tuottajat ovat hyvin eristäytyneitä, eivätkä järjestäytyneitä. Ja tällaisia tuottajarakenteita, sitä me haluaisimme tehdä, mutta se on vaikeaa vielä paljon aikaa. tunnistamissa on tärkeää osoittaa niin EU- e kuin kansalliselle hallinnolle, että, että meidän erityispiirteemme on tuotantoprosessipiiri eikä kauppatavoista. On annettu esimerkiksi poikkeuksia paikallismyynnin pohjalta, jos on yksi välittäjä. En pysty sanoa, mikä on juustojen ra- ravitsemisarvo. Eikä se ole siitä kiinni, että suoramyyntiä tai yhdenvälitään kautta, vaan siksi, että vuoden aikojen mukaan maiton ravitsemusarvot vaihtelevat. Juuston arvot vaihtelevat koko vuoden, ja kun minä teen käsityötä, perinnetyötä, ja kuivumisastekaan ei ole aina homogeenista, enkä kalibroi nestepitoisuutta. En osaa täsmälleen sanoa ravitsemusarvoja. Olisi liian kalliista ajatella, kuinka monenlaisia tuotteita en voisi tehdä usein ravitsemusarvo analyysiä vaihtamaan etikettiä usein. Tällaisia asioita ei ymmärretä. Ja siksi meillä on sääntöjä, jotka koskevat vaihtaiskauppaa, jotka, mutta pohjimmiltaan kysymykset ovat tuotantotavan kysymyksiä ja liittyvät meidän toimintaamme. Kiitoksia. Bene, grazie, veramente molto interessante. Kiitoksia, tämä oli todella mielenkiintoista ja onnittelut tämän verkoston luomisesta ja tekemästäni työstä. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensimmäisenä Jose Bove, joka nyt ei taida olla paikalla, eri, eri kansoi ensin. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esitelmästä. Olen liikuttanut tästä, sillä tämä pilotti hanke tapahtui Stefan Lafolin edeltäjäni aloitteesta. Hän oli mukana ehdottamassa tätä hyvää ja käytännöllistä opasta. Haluan tästä onnitella itseänikin. Tämä on menestys ja te puheellanne tämän todistitte. Ja haluaisin sanoa, että jälleen kerran näin aikana, kun puhutaan kilpailukykyisestä maataloudesta, niin joudumme suunnitelman tulevaa että, niin te osoitatte, että unionilla on tässä oma sijansa. Euroopan unioni on yhdistynyt moninaisuudessaan. Toiseksi artiklassa todetaankin, että eri viljelymuotojen – maatalousmuotojen moninaisuus on tosiasia ja tämä tietenkin ei voi olla puhuttelematta meitä. Olen laatimassa paraikaa mietintöä maa, tietyn maataloussektorin tulevaisuudesta Euroopan unionissa ja meillä on erilaiset perinteet, erilaiset toimintatavat tietyillä alueilla on vaikeasti tietyt alueet ovat vaikeasti kuljettavia vuoristoseutoja ja kuten teidänkin alue Alppin vieressä, niin te silti onnistutte toimimaan onnistuneesti maataloudessa ja tämä on mielestäni äärimmäisen upea asia, joten mielestäni eu olisi hyvä kiinnittää huomiota tähän maatalouden eri muotojen moninaisuuteen. Tämä on osa eurooppalaista menestystarinaa. Mutta en voinut olla kuulematta teidän vetomustan, vetomustanne koskien eri tuotantotapoja ja kaupallistamiskeinoja. On tärkeää, että yhteisen sääntely helpottaa ja mahdollistaa sen, että tämä ala kehittyy, kuten te esittelitte. Kiitos, onnittelut, te rahoittelitte, no, että minua, mutta varmasti monia muita ei ole huonoja tai hyviä maataloustoimintatapoja. On vain erilaisia toimintatapoja, yksilöllisiä toimintatapoja. Vuohen kasvatus riippuen alueesta niin tuottaa erilaista, mutta silti erinomaista tuotua. No, minä puhun nyt Ranskasta. Tunnen Ranskan alueen parhaiten. Kasvatusmenetelmät saattavat olla hyvin erilaisia, mutta tuotteet ovat yhtä lailla erinomaisia. Ja tämän kaikki eurooppalaisten terveyden hyväksi. Kiitos. Erik, José Bové rientrato, do la parola. Kiitoksia. José Bové on juuri saapunut, eli hän saa puheenvuoron. Uh, bonjour. Kiitoksia. Olisi ollut hyvä saada tämä opas 40 vuotta sitten, kun olin juuston tuotannossa mukana. Mutta silloin oli hallinto ja jouduin tekemään ihan uskomattomia, asioita, jotka eivät mitenkään liittyneet maatalouteen. No onneksi olin jo ammattiyhdistyksessä, eli hallinto ei halunnut minua kiusata, koska he tiesivät, miten toimisin, eli minut jätettiin aika rauhan. Mutta kun ajatellaan kaikkia tuottajia, niin tämä oli hyvin hankalaa, kun kymmenien vuosien ajan. Monet ovat menneet konkurssiin, koska se, mitä heiltä vaaditaan mukattamisen osalta, ei vastaa heidän kykyjään rahallisesti eikä myöskään sitten heidän ihan toimintaansa. Eli tämän työn ansiosta me olemme nyt siirtymässä uuteen aikakauteen. Ja yksi asia nyt mielestäni on tärkeää tässä hyvien käytänteiden oppaassa. Eli viljelijät eivät enää joudu noudattamaan muodollisia sääntöjä, eli että näin tuotetaan terveellinen tuote, vaan sitten tästä tuottamistavasta tulee se periaate. Eli tuloksilla on merkitystä ja se on paras käytänne. Ja tätähän viljelijät ovat aina korostaneet ja vihdoinkin tämä nyt on otettu huomioon myöskin Euroopan unionissa. Tämä on tärkeää. Tällä hetkellä tietyt hallinnot hyväksyvät tämän tilanteen jo kansallisella tasolla ja että tätä sitten toteutetaan ehkä alueiden tai departementtien tasolla, niin mielestäni se on keskeistä. Eli tätä pidän hyvänä ja pidän hyvänä myöskin sitä, että tämä on tehty yhteistyössä Euroopan parlamentissa – Monet maatalousvaliokunnan jäsenet ovat olleet tässä mukana. Ja yhtä henkilöä haluaisin erityisesti kiittää, koska hän on ollut kovasti mukana tässä työssä ja sen jälkeen hän lähti parlamentista, koska hän jäi eläkkeelle. Eli Michel Dupont, joka oli avustajani ja hän on tehnyt teidänkin kanssanne kansantyötä ja meidän täytyy kiittää häntä kaikesta Michel Dupontin tekemästä työstä. Euh, tout à fait. Conclusion. excusez-moi. Madame Aguilera. Sitten Aguilera. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtajana. Tämä on todella mielenkiintoinen aloite ja haluaisin onnitella vihreitä siitä, että ovat järjestäneet tämän tilaisuuden ja tämä on ollut tärkeää työtä. Kun olin Andalusian aluehallituksessa, käsittelemisellä näitä hyvin hankalia asioita. Näillä pienillä tuottajilla oli vaikeuksia. He pyrkivät saman aikaan lisäarvoa tuotannossaan. Kuten Bove ja Andrio totesivat, tämän erinomainen ajatus. Eli nyt kun meillä on tällainen hyvien käytänteiden opas, tälle alalle se on hyvä uutinen. Ja minustakin olisi ollut hyvä, jos muutama vuotta sitten Andalusiassa olisin saanut tällaisen oppaan nimenomaan karjan kasvattaja ajatellen Andalusiassa. Haluaisin kiittää kaikkia täällä, jotka edustavat eurooppalaisista juuston tuottajien verkostoa. Ja siellä on paikalla myöskin espanjalaisen verkoston johtajatar Granadasta, maailman parhaasta kaupungista – Ja sitten täällä Maria Jesus Jimenez, eli tervetuloa hänelle ja kaikille muille, jotka ovat tulleet Brysseliin esittelemään tätä asiaa. No, haluaisin tietysti onnitella teitä työstänne ja alueella on merkitystä. Esimerkiksi Maria Hesu on pienestä kylästä omasta provinssistani. Ja Kyse on ihmisistä, jotka päättävät jäädä pikkukylään ja tekevät työtä saadakseen, ansaittaakseen elantonsa. Ja tällä on arvoa, ei pelkästään työllä, vaan myöskin tämä parantaa sitten yhteenkuuluvuutta alueella ja sillä myöskin sosiaalista arvoa. Jos olisi jos tällaisia hankkeita ei olisi, niin sitten olisi vähemmän ihmisiä maaseudulla. Eli meidän täytyy tukea tällaisia aloitteita. Tämä nyt on pioneerialoiteverkosto, koska tunnen elintarvikealalta muitakin hankkeita. Ja uskon, että näissä asioissa on nyt päästy eteenpäin. Tämä koskee myöskin Ranskaa. Ranskahan käynnisti tämän prosessin Me olemme kopioineet hyvin paljon Ranskan tekemisiä Espanjassa. Eli tämä nyt on tie. Meidän täytyy parantaa tilannetta. Itse olin hallinnossa, jossa piti toteuttaa juustoalan säädöksiä ja sitten terveydenhuoltoalan viranomaiset katsovat, että tietyt, tietystä eläimistä saadaan kolme tai 90 juustoa päivässä. No, pientuotannossa ja suurtuotannossa tavoitteet eivät voi olla samat. Eli tämä ero täytyy nyt nähdä. Ja sitten kun meillä on tämä hyvien käytänteiden opas ja eurooppalaiset säännöt, niin voimme varmistaa sen, ettei tulevaisuudessa käy enää näin niin kuin teillä. Tämä ei koske pelkästään juustoa, mutta tätä voidaan sitten laajentaa muihinkin tuotteisiin. Tämä on ollut erittäin hienoa työtä. Onnittelen teitä siitä. Ja yksi haaste vielä, jonka otan esille. Nämä merkinnät tuotteissa, niitä käytet, niissä käytetään sanaa käsityöläistuote. Eli kun käytetään tätä sanaa, tuotteiden osalta, joita on kuitenkin tuotettu teollisesti. Tällä termillä on merkitystä kuluttajille ja sitä ei saa käyttää tuotteissa, jotka oikeasti ovat teollisuuden tuotteita. Eli kuluttajat eivät aina ymmärrä näitä asioita ja meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin tuotantolosuhteisiin koska me olemme sitten niistä tuotteista valmiita maksamaan hiukan enemmän. Eli kiitoksia, kiitos työstänne, tervetuloa Brysseliin ja pitäkää hauskaa. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Buda. Uh, um, kiitos. Haluan onnitella kollegaa, joka esitteli tämän hyvien käytäntöjen oppaan maatalous Euroopan unionissa tarvitsee hyvien käytäntöjen oppaan, ei ainoastaan juustoja varten, vaan kaikkia varten. Vierailin kollega Dantelin kanssa Ranskassa ja kävimme jalostuslaitoksissa, kävimme Belgiassa ja Italiassa niin ikään. Ja haluaisin sanoa, että suuri osa väestöstä tarvitsee näitä jalostuslaitoksia. Romaniassa kuitenkin näitä tehtaita suljettu paljon, koska ei ymmärretty, miksi tarvitaan, miksi tarvitaan tällaisia lisäarvoa tuottavia tehtaita. Tarkastuksia tehdään usein ymmärtämättä, mitä tuotantoyksikössä tapahtuu. Nämä tarkastajat eivät ole koskaan käyneet maaseudulla ja nämä tekevät ainoastaan teoreettista he toimivat teoreetti, teoriapohjalta ja antavat sanktioita. Jatkakaa työtään niin Euroopan parlamentti tukee teitä me tulemme luomaan mahdollisuuksia teidän tukemiselle. Me todellakin uskomme tämän tyyppisiin pieniin maatiloihin. Haluaisin kysyä, oletteko miettineet mahdollisuutta luoda omia myyntipisteitä silloin, kun ei ole mahdollista – myydä kaikkea paikallisesti. Tai muiden väylien kautta. Oletteko miettineet, että teillä olisi omia myyntipisteitä sellaisilla alueilla, jotka ovat hieman väkirikkaampia? Romania ei näy kartallanne. Oletteko olleet yhteydessä Romanian kollegoihin? Miksi Romania ei kuulu verkostoon? Sitten edustaja Petir gospodine predsjedniče. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen vieraitamme heidän työstään ja näistä hyvistä käytänteistä, joita esittelitte. Meijerialan kriisi näkyy kaikissa jäsenmaissa. Ja minusta tuntuu, että uudessa Itä-Euroopan osassa esimerkiksi Kroatiassa maidon tuottajan määrä on tippunut muutamassa vuodessa 30 prosentilla. Viime vuonna toimme 281 prosenttia enemmän maitoa kuin vuonna 2012. Tämä kertoo sektorin kriisistä. Meillä täytyy etsiä muunlaisia ratkaisuja. Sanotaan, että on tärkeää ottaa tuottajia verkostoitumalla. Olen samaa mieltä. Miten te teette sitä? Miten te suosittelette monissa valtioille? jäsenmaille, joissa ei ole vielä tällaisia verkostoja? Miten he voivat järjestää tuotantoa ja maito- maitotiloja? Minkälaista säätelyä voisimme hyväksyä tilanteen parantamiseksi? Mitä te odotatte meiltä meppeinä? Mitä voimme sopeuttaa säädöksiä työnne helpottamiseksi? hyväksi. Kiitos ja lopuksi vielä Serra. Eh, gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minäkin haluaisin onnitella tästä työstä ja kiitoksia, että olette tulleet esittelemään tätä opasta tänne. Kun nyt kuulin näitä asioita, niin uskon, että tässäkin valikunnassa on monia jäseniä, jotka olemme eri tavoilla olleet yhteydessä tahoihin, näihin tahoihin, jotka haluavat pitää kiinni pienimuotoisesta tuotannosta ja suoramyynnistä ja pientiloista. Eli nyt haluaisin kysyä, mitä toimia voitaisiin vielä toteuttaa hallinnoissa ja myöskin Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa – jotta voisimme vaikuttaa siihen, että näitä sääntöjä sovelletaan oikealla tavalla, jotta jokainen kaikkialla EUn alueella voi edetä elämässään. Ja millaisia ehdotuksia teillä on merkintöjen suhteen? Pitääkö tehdä jotain poikkeuksia tai erilaisia merkintöjä? Eli miten tässä asiassa voidaan edetä, jotta se ei aiheuttaisi mitään lisäongelmia? Ja sitten kun ajatellaan meitä Euroopan parlamentin jäseniä, olen nähnyt, että kaikissa poliittisissa ryhmissä pidetään hyvänä näitä aloitteita. Ja meidän pitäisi myöskin miettiä yhdessä nähdäksemme, miten voimme edetä näissä asioissa. Ja Clara viittasi asiaan, joka huolestuttaa sinua ja minua myöskin. Eli kun ajatellaan ammattia, yhdistystä, jossa olin aikaisemmin. Käsittelimme siellä juuri näitä asioita. Ja hyvin usein tällaiset perinteiset tuotteet, meillähän on tällainen merkintä monilla alueilla. Eli miten voidaan välttää se, että se valuisi teollisuuden käsiin? Eli tämä vastuu kuuluu selkeästi paikallishallinnolle ja hallinnolle yleensäkin – Eli kun säädellään, silloin pitää pyrkiä välttämään se, etteivät nämä merkinnät päädy suurteollisuuden käsiin. Galiciassa käytiin taistelua, jotta pääst, pystyttiin estämään se, että tällainen kotitekoinen tuotemerkintä olisi päättynyt suuryritysten haltuun. Kiitos. Kiitoksia kaikille kollegoille. Meillä oli hieno tilaisuus tavata nyt tätä eurooppalaista verkostoa. Ja kuten kuulitte, niin kaikki poliittiset ryhmät ovat tukeneet tätä hanketta. Eli nyt sitten vielä loppupuheenvuoro. Voitte vastata vielä näihin kysymyksiin, joita kollegoilta tuli. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, la première... Kiitos paljon. Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa, on Rio sanoi, että hän oli liikuttunut, kun hän puhui. Minä myös olen ollut liikuttunut täällä. En usein puhu täällä ja unohdin kiittää niitä meppejä, jotka auttavat meidät alkuun. Ranskalaisia meppejä oli muutama, puolalaisia ja niin edelleen. Valitettavasti minulla ei ole lista mukana. Kiitos kaikille näille ihmisille, jotka tukivat meitä alussa, jotka auttoivat meitä. Ja haluan kiittää myös Michel Dupontia, joka on aina ollut läsnä välikätenä me emme olleet useinkaan Brysselissä tai Strasbourgissa, joten hänen se tärkeä yhteyspiste täällä oli tärkeä. Täällä sanottiin monia asioita siitä, miten järjestäydytään, miksi Romania ei ole vielä kartallamme. Ja Jose Bove sanoi myös siitä, että Ranskassa 40 vuotta sitten hallintoa kiusasi ja tuskastutti häntä typerillä säännöillään. Tilanne on kuitenkin Ranskassa kehittynyt melkoisesti, koska me olemme järjestäytyneitä ja me olemme vaatineet näitä muutoksia. Joidenkin uusien maiden kanssa on neuvotteluja, jotka eivät kuulu verkostoomme. Me puhumme näistä ongelmista, joita kentällä on. Liettua, Viro, Romania, Tanska – osa Itä-Euroopan maista kärsivät tietyistä ongelmista, mutta myös muita maita, joissa ongelmia kohdataan, joten me olemme työstämässä sitä, että nämä maat saataisiin mukaan. Sääntöjä pannaan edelleen erittäin tiukasti täytäntöön. Olen monasti tämän sanonut. Joustavuus sallitaan Euroopan sääntelyn toimesta jäsenvaltioiden niin kuitenkin oli pakko panna täytäntöön joustavuutta. Joskus käy niin, että jäsenvaltiot ovat päättäneet, että tietämättömyyttään tai helpottaa mukavuuden haluan, koska on olemassa suuria määriä sääntöjä, joita tulee panna täytäntöön, niin tätä joustavuutta ei panna täytäntöön, koska tämä vaatii osaamista niin tarkastajan kuin tuottajan toimesta. Tämä on meidän oppaamme tavoite. Meillä on uusia yhteyksiä. Keskustamme Kreikan ja Bulgarin kanssa. Meillä on uusia yhteyksiä uusiin jäsen, mahdollisiin jäsenmaihin, mutta nämä ovat sellaisia maita, joissa tuottajat eivät ole kovinkaan järjestäytyneitä. Miten on mahdollista helpottaa järjestäytymistä. No, se vaatii aikaa. Meidän koko verkosto, joka on työskennellyt tämän oppaan parissa, olivat nämä sitten ammattilaisia tai muita, niin tämä opas on ansiokas sikäli, että siinä on pienten tuottajien kanssa toimineita teknikkoja ja sitten toisaalta pientuottajia, jotka olivat mukana laatimassa tätä. Joten nämä erikoistekniikan osaajat ja pientuottajat, niin näiden toimijoiden on käytävä niissä maissa, joissa joustavuutta ei ole. Heidän on kerrottava, miten joustavuuden kanssa toimitaan toisaalla, jossa joustavuutta käytetään. Meillä on nyt tärkeä opas olemassa. Tämä on viitekehys sääntelyyn, miten sääntely voidaan panna täytäntöön meidän pienissä tuotantoyksiköissä. Tämä ponnistelu on kuitenkin vietävä läpi kaikissa maissa. Tämä vaatii aikaa. Me olemme nyt pieni organisaatio vielä tässä vaiheessa. Ja totta, ja suoraan puhuakseni, se apu, mitä me tarvitsemme, niin on se, mitä me tarvitsemme tämän opalaatimiseksi, eli taloudellista tukea. Me olemme erittäin pieni yhdistys, edustamme pieniä järjestöjä, joilla on kuitenkin vain rajoitetusti varoja. Ja mitä tulee näihin hankaliin näihin merkintöihin, niin meillä on sääntöjä, jotka osoittavat, että perinteisten, perinteisten tuotantotapojen mukaisesti tuottavat pienet tuotantoyksiköt saavat tiettyjä poikkeuksia, ja meidän pitää myydä korkeintaan yhden välikäden kautta tai paikallisesti. Ja me haluaisimme, että tässä poikkeuksessa puhutaan tästä suoramyynnistä tai yhdestä välikädestä. Me haluaisimme tämän kaupallisen lauseken poistaa. Minä voin tuottaa Ron Alp-alueella, Alpin vuore, Alpin vuoristossa minun juustoja, niin parisalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita niistä. Ja se henkilö, joka vie minun niin minun maatilaltani Pariisiin, niin se on tukkukauppias. Ja tässä vaiheessa tukkukauppian on laitettava omat merkinnöt, merkinnät juustoihin, ja minä en osaa kertoa ravintosisällöstä hänelle se on ongelma. Ja tärkeä asia tässä on nimenomaan tämä joustavuus. Ensimmäinen yksinkertainen pyyntö millä on, että no, jäsen, komissio ei voi pakottaa jäsenvaltiota panemaan jäsenval- tätä joustavuutta täytäntöön, niin ainakin me voisimme luoda ryhmän eurooppalaisella tasolla siten, että nämä tarkastajat ja tuottajat voisivat vaihtaa ajatuksia. Meidän kaltainen vaikkapa tuotejärjestö. Siten, että voitaisiin puhua säännöstön täytäntöönpanon ongelmakohdista ruohonjuuritasolla, jotta voisimme kertoa, miten tätä joustavuutta ei panna täytäntöön. Olisi hyvä, että kaikki tarkastajat eri maista voisivat kuulla tämän mahdollisuuden. Olisi tärkeää, että jotkut hallinnot, jotkut tarkastajat niissä maissa, joissa tämä joustavuus on huonoiten pantu täytäntöön, niin olisi hyvä, että nämä voisivat kuulla tästä joustavuuden täytäntöönpanosta siitä, että se on hyvä asia ja että se on jopa suotavaa. Tämä on ensimmäinen etappi, mutta mä haluaisin, että, me, että tässä mennään pidemmälle. No, minä en puhu pidempään. Lopuksi haluaisin sanoa, että me pyrimme toimia eurooppalaisella tasolla meidän omalla pienessä nurkassamme. Me emme kaikki puhuneet englantia ja meidän oli ponnisteltava, jotta me pystymme järjestäytymään. Ja minä haluan kiittää kaikkia heitä, jotka osallistuivat, kaikkia näitä eri maiden kollegoja, jotka auttoivat laatimaan tätä opasta. Ja he olivat kaikki osallisina, kun saavutimme tämän, tämän päiväisen menestystarinan. Kiitos. Felicidades. Felicidades. Onnittelut. Eli valiokunnan ja kaikkien jäsenten nimissä haluaisin kiittää teitä kaikesta työstänne. Te olette eurooppalaisen verkoston puheenjohtaja ja täällä on muitakin henkilöitä paikalla, jotka tekevät työtä omalla alueellaan. Ja onnittelemme teitä tästä työstä. Eli esityslista on nyt käyty loppuun. Meillä on sitten tämä maistelutilaisuus. Se on kolmannen kerroksen ravintolassa Jan rakennuksessa. Ja se alkaa kello 18. Päätämme tämän kokouksen hiukan etuajassa, mutta maistelu alkaa siis Jan rakennuksen kolmannessa kerroksessa kahdeks, kello 18. Ja sitten huomenna puheenjohtaja Sikirski on taas paikalla ja jatkamme silloin kokousta kello 9.